Good morning everybody, welcome. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tämän päivän kokoukseen. Olette kaikki saaneet esityslistan. Ja jos kommentoitavaa ei ole, niin se on näin hyväksytty. Muutama puheenjohtajailmoitus. Kuten tiedätte, tämä kokous välitetään suorana internettiin. Saitte myös uutiskirjeen numero 96 ja tämän lisäksi löydätte asiakirjoista eh, IMKON matkan Kiinaan, Shanghaiin ja Jiangsuuhun. Matka kesti 19.7. asti. Meillä oli kuusi jäsentä valiokunnastamme mukana. Edustaja Mitsi johti valtuuskuntaa. Birgit Kollenlangen oli mukana, Otmar Karasvaidere ja Nicola Danti ja Marco Zullo olivat kaikki mukana. Yksi näistä pääaiheista koski tuliyhteistyötä, mutta myös hyödykepaketia, tuoteturvallisuutta ja väärännysten torjuntaa, sähköistä kauppaa, mahdollisuuksia, haasteita, jotka liittyvät siihen, millä tavalla voidaan hyödyntää tekoälyä paremmin. Nämä tiedot ovat nyt olemassa englanniksi, muut kieliversiot seuraavat perässä. Olette myös saaneet pöytäkirjan syyskuun kokoukseltamme. Kukaan ei näitä kommentoivat, että se on hyväksytty. Näin päästään ensimmäiseen aiheeseen. Tämä on kolmikantaneuvotteluista raportti. Morten Lökkegoid kertoo meille tästä asiasta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Mukavaa kuulla, että teillä oli hieno matka. Minun piti lähteä itsekin matkalle, mutta en päässyt. Olin sen sijaan Tanskassa ja sekin on tietenkin mahtava paikka. Täällä minä nyt olen kuusi, kuudes kolmikanta neuvottelutapaaminen oli viime viikolla estettömyydestä Strasbourgissa ja hienoa, että voin raportoida, että merkittäviä edistysaskeleita on saatu aikaan. Ehkä koska meillä on uusi puheenjohtajavaltio. Itävaltalaiset nyt, kun me useimmat muut olimme lomalla, itävaltalaiset tekivät kuuman kesän aikana tiukasti töitä, jotta päästiin heti vauhtiin kauden aluksi. Varmasti muistatte, että neuvottelemaan lähdettiin Bulgarian puheenjohtajakauden aikana ja vaikka pyrittiin pääsemään työn päätökseen, se ei onnistunut. Valitettavasti bulgarialaisten oli mahdotonta viimeisessä kolmikantaneuvotteluissamme kesäkuussa kokoontua. Se kokous peruttiin he veivät tätä asiaa niin pitkälle kuin pystyivät ja itävaltalaiset ottivat tämän sitten käsinsä ja nyt asiat lähtivät heti liikahtamaan eteenpäin. Ei tämä sitä tarkoita, että olemme ihan loppusuoralla ilman ongelmia, mutta edistystä on kuitenkin tapahtunut. Kokouksen alla viime viikolla Itävalta oli aluksi pyrkinyt saamaan päivitetyn mandaatin jäsenvaltiolta, että neuvottelut saataisiin etenemään. Ennen edellistä kokoustamme oli kahdeksan avoinna olevaa kysymystä ja päivitetty mandaatti annettiin viiteen kohtaan jäsenvaltioilta. Edellisen kokouksen aikana päästiin näiden itsepalveluterminaalien osalta sopuun. Ensinnäkin kaikki maksuautomaatit on katettava ja kaikki sellaiset, joissa tarjotaan palveluita, jotka ovat tämän direktiivin soveltamis- alla, alla. Saatiin hyvä kompromissi ajatellen myös henkilötietoja. Tämä on ihan hyvä kompromissi, hyvä niin. Tulisi huomioida kuitenkin, että mistään ei ole sovittu ennen kuin on sovittu kaikesta, eli erityisesti liikennepalveluiden itsepalveluautomaateista – Tietenkin meidän on saatava kaikenlaisista kysymyksistä sopu, muuten mitään ei ole sovittu. Tämäkin kannattaa varmasti mainita. Avoimista kysymyksistä pari on erityisen hankalaa. Julkiset hankinnat ja rakennukset – rakennettu ympäristö. Kantamme olevat kaukana vielä, vaikka neuvostolla on päivitetty mandaatti. Varmaankaan ei ole mikään suuri salaisuus, että parlamentin enemmistö on hyvin kiinnostunut erityisesti tästä rakennetun ympäristön kysymyksestä ja neuvoston mandaatti on kovin pieni heikko tällä hetkellä. Mitä julkisiin hankintoihin tulee, sekin on hankala kysymys neuvostolle. Itävaltalaisten on hyvin hankala saada hyvälaatuista mandaattia tähän kohtaan. Pyysimme heitä palaamaan neuvoston ja selvittämään tätä vielä kerran seitsemännen kolmikanta neuvottelukokouksen alla. Neuvoston tilanteessa, jossa pitäisi liikahtaa reippaasti parlamentin suuntaan, jotta sopu saataisiin tämän käyden aikana – näemme tämän riskinä neuvottelutiimissämme, koska olemme käsitelleet kaikkia pienempiä kysymyksiä, yksinkertaisempia kysymyksiä, mutta nyt nämä pari keskeisintä on edelleen kesken. Olemme kaikki tienneet alusta asti, että tämä on hyvin hankalaa. Esittelijänä teen paljon työtä ja pyrin estämään sen, ettei tämä koko asia jää jumiin. Me haluamme sellaisen ratkaisun, joka saa aikaan parannusta ruohonjuuritasolla ja meidän kantamme on melko yhtenäinen. EUn kansalaiset odottavat nyt tuloksia, aitoa muutosta. Kansalaisilla on edelleen suuria odotuksia. Ja se nähdään, kun ollaan yhteydessä vammaisia edustaviin yhteisöihin – Seuraavassa kokouksessamme pyrimme etemään, etenemään. Toivottavasti se on viimeinen kerta, kun kokoonnumme kolmikanta neuvotteluihin esteettömyydestä. Jos kolmikanta neuvotteluja tarvitaan vielä lisää, toki hyväksymme senkin, mutta pyrimme katsomaan, saavatko itävaltalaiset ihmeitä aikaa jälleen, kuten saivat kesän aikana. Olen varsinainen optimisti, joten edelleen uskon, että voimme päästä tässä eteenpäin. Tässä tilanne tällä erää ja totta kai kerran teille lisää sitten, kun meillä on uusia tuloksia. Kiitoksia tästä päivityksestä. Näin voidaan siirtyä seuraavaan kohtaan. Se koskee vastavuoroista tunnustamista hyödykkeistä, jotka markkinoin toisessa jäsenvaltiossa. Stefan Ivanik on esittelijä. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Olen iloinen sitä, että voin kertoa teille ja kollegoille, että meillä oli ensimmäinen kolmikanta kokous ja kaksi teknistä kokousta ja pyrimme määrittelemään näitä teknisiä ja poliittisia prioriteetteja. Ja tavoitteena on sitten saada tämä asia loppuun marraskuun loppuun mennessä. Tämä on melko kunnianhimoinen tavoite, mutta uskon, että se on kuitenkin saavutettavissa. Meillä on nämä perusprioriteetit, eli pyrimme näitä ei perusteltuja esteitä niistä pääsemään eroon ja näistä rajoitteista myöskin. Ja pyrimme parantamaan yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä, kun arvioidaan kansallisia sääntöjä. Ja meidän prioriteettialamme on myöskin solvit. Haluamme ratkaista solvit-menettelyllä ongelmia ja meillä on koordinointiryhmä, joka on perustettu, jonka tarkoituksena on tukea toimivaltaisia viranomaisia ja kaikkia yhteyspisteitä. Ja tästä ei ole vielä täysin sopimusta saavutettu neuvoston, komission ja parlamentin välillä, mutta olemme kuitenkin päässeet hyvin eteenpäin ja olemme lähempänä kompromissiratkaisua. Ja seuraava poliittinen kolmikantaneuvottelu järjestetään lokakuun 18. päivä eli ensi viikolla. Ja varmasti siellä pääsemme taas eteenpäin neuvotteluissa. Uh, uh, Kiitoksia edustaja Agiu Halusitte käyttää puheenvuoron? Edustaja Agiu halusitte käyttää puheenvuoron? Ah, beg your pardon, it's different from the other. Voi että tämä on erilainen kone. Niin, ilahduttavaa kuulla, että puhumme tässä vastavuoroisesta tunnustamisesta, koska tämähän on asia, joka varmasti helpottaa Brexitia. Ja kun asia esitetään Barnierille, hän sanoi, että ei, ei, vastavuoroista tunnustusta ei voida saada kolmansille maille – koska ne eivät kuulu yhteisön tuomioistuimen tuomiovaltaan. Mutta tässä minulla on esimerkkejä siitä, mistä vastavuoron tunnustaminen on olemassa EUn ja kolmansien maiden välillä. Yksi on Yhdysvaltojen kanssa, vakuutuskysymyksissä Kanadan kanssa, ja tämä on erityisen tärkeä, jos nyt tehdään juuri sopimuksia Kanadan kanssa. Se koskee yleisesti ottaen tuotteiden valmistusstandardeja, Australian kanssa sellainen on, se koskee automaattituotteita ja sitten standardien hyväksyminenkin on olemassa. Yksikään näistä maista ei kuulu tuomioistuimen tuomiovaltaan ja tämä on äh, tapa, jolla voitaisiin viedä asioita eteenpäin Brexitin puitteissa. Ja mielelläni kuulisin tähän jotain kommentteja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan muistuttaa teitä siitä, että me emme nyt kyllä käy tästä asiasta keskustelua. Tässä on kysymys vain päivityksestä näissä kysymyksissä. Pascal Durand, haluaisitte myös puheenvuoron. Niin, kiitos puheenjohtaja. Aivan juuri näin. Tässä ei pitänyt keskustella tästä, vaan piti tässä onnitella Stefanekia tästä työstä. Ja, ja tässä sanotaan, että parlamentti toimii tässä hengessä. Me olemme paljon vahvempia näin komission ja neuvoston suhteen. Eli halusin vain kiittää häntä työstään. Kiitoksia. Kovin ystävällistä. Edustaja Schwab, haluaisitte sanoa jotain? Would like to... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin yhdistää nämä seikat. Jos edustaja Anju hänen nimestään saisi sellaisen käsityksen, että hän on uusi täällä parlamentissa, mutta hän tuntee nämä menettelyt varmasti. Tämä on koskenut aikaisemmin vastavuoroista tunnustamista. Hänen pitäisi tietää ja esittelemme Stefanek tietää myös, että tämä on hyvin monimutkainen asia, ollut jo vuosien ajan Euroopan unionissa. Joten minä en näe nyt mitään syytä olla onnittelematta esittelijä loista työstä. ja miksi lähdetään nyt uudestaan tähän, kun Brexit-äijät ovat tienneet jo aikoja sitten, että tämä on hankala. Nyt ei kannata valitella Brexitin ongelmia niiden puolelta, jotka ovat tämän koko prosessin aloittaneet. Loistotyötä esittelijältä. Me selvitämme nyt ongelmia, joita meillä on ollut vastavuoroisen tunnustamisen osalta. Ja jos tämä saadaan päätöksen, kuten Pascal Duran sanoi, voimme erittäin hyvin parantaa sisämarkkinoita. Kiitos. Then, uh, we have the report. Kiitoksia. Ja näin sitten saamme kuulla matkasta Japaniin. Ensimmäisenä kahtena päivänä puheenjohtajana oli Tanti ja hänen jälkeensä Schwab. Schwab, haluatteko kertoa meille tuosta matkasta? Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain tietoa kollegoille. Meillä oli vain erinomaisia keskusteluita sekä Tokiossa että Kiotossa. Kiotossa Dante oli puheenjohtajamme ja Tokiossa minulla oli ilo johtaa valtuuskuntaa. Kuusi kollegaa mukana ja tapasimme Japanin kansallisen parlamentin jäseniä. Ja vaikka kyseessä on maa, joka on kaukana Euroopan unionista, siellä esit- tehtiin juuri aika samankaltaista lainsäädäntöä, joka koskee verkkoturvallisuutta 2013 ja tietosuoja 2016, mm, oikeastaan aika samaan aikaisesti kuin Euroopan unionissa. Ja siellä on jo päästy tässä kauppasopimuksessa ekvivalenssistatukseen, joten meillä oli hyvä kokous Intan kollegoiden kanssa. Ja meillä oli myös kokouksia sekä EU-edustustossa Japanissa että sen ulkopuolella. Ja meille kaikille oli selvää se, että Japani on Euroopan unionin läheinen kumppani. Meillä on paljon yhteisiä tavoitteita, ei pelkästään taloudellisesti katsoen, vaan myös poliittisesti. Ja voimme olla oikein ylpeitä siitä, että japanilaiset katsovat Euroopan unionin puolen lainsäädännön ja standardisoinnin suhteen, koska siellä uskotaan, että me olemme etunenässä, kun puhutaan globaalista ja oikeudenmukaista kaupasta. Ja näin Japanilaiset myös kutsuvat tietysti neuvottelupöytään ääreen sitten britit Brexitin jälkeen. Puheenjohtaja, kiitoksia. Seuraava kohta on tarkistusten pohtiminen. Edustajakanteita ja kuluttajien yhteistä etuja. Edustaja De Jong on tässä meidän esittelijämme. Kiitoksia oikein paljon. Toivottavasti voin käyttää minuutin puhumalla eilisestä äänestyksestä ra- rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista. Meillä oli siitä lausuntokäsittelyssä ja itse olin siinä esittelijänä, valmistelijana ja suuri osa näistä Inkon ehdotuksista ne otettiin huomioon ja se tietysti menee sitten täysistuntoon. Ja toivottavasti kollegat voivat seurata tätä asiaa hyvin tarkasti, jotta sitten saamme tässä tämän hyvän yhteistyön sujumaan edelleenkin. No niin, tässä on sitten toisenlainen edus, lausunto, eli edustajakanteet on käsittelyssä. Ja tässä nämä tarkistukset saatiin eilen englannin kielellä, joten minulla oli mahdollisuus katsoa niitä läpi hyvin nopeasti. Samanaikaisesti täytyy sanoa, että tämä on hyvin monimutkaista kun pyritään löytämään kaikkien ryhmien välisiä yhteisiä mielipiteitä, koska lausunnon, tai nämä tarkistukset ovat hyvin eri suuntaisia. Mutta pyrin löytämään kompromissiehdotuksia, jotta pääsisimme sitten sa- saamaan näitä kantoja mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Me olemme tehneet RAN-valiokunnan kanssa hyvää, hyvää yhteistyötä Jurin kanssa myös, mutta jos meillä on sellainen mietintö tässä, josta saisimme hyvin kapeakantaista kannatusta, niin se ei olisi kovin hyvä, joten pyrimme saamaan tosiaan kaikki valiokunnat tähän mukaan. Ihan muutama kommentti. Tässä voitaisiin tutkia tarkemmin näitä turvalausekkeita – olen nähnyt muutaman tarkistuksen näistä asioista ja meidän pitäisi keskustella kolmannen osapuolen kanssa siitä, että kuinka voisimme paremmin esittää tämän asian. Sen ei pitäisi olla mitenkään kaupallisia hyötyjä epäsuoraan, vaan jotakin muuta. Ja sitten omissa tarkistuksissani yleisenä sääntönä pidin sitä, että tässä tällä muotoilussa pitäisi nämä asiat muotoilla siten, että se auttaa yksittäistä kuluttajaa. Koska joillakin kuluttajajärjestöillä on erilaisia, erilaisia tapoja toimia, he eivät välttämättä pyri saamaan hyötyä, mutta kun ne tekevät yhteistyötä, niin niillä on, tekevät yhteistyötä tällaisten kaupallisten toimijoiden kanssa ja ehkäpä epäsuorasti sellaisten tahojen kanssa, jotka sitten saavat nämä rahat. Ja sanotaan ehkä, että rahasumma on liian pieni yksittäisille kuluttajille, kuluttajille ja niin edelleen. Eli tässä saattaa olla tiettyjä eturistiriitoja olemassa tällaisissa menettelyissä. Lisäksi jotkut ryhmät ovat halunneet tällaisen opt-in-vaihtoehdon eikä opt-out-vaihtoehtoa, mutta mielestäni tämä on monimutkainen asia. Pitää taata se, että kuluttajat tietävät, että mitä tapahtuu, että on olemassa jonkunlainen joukkokanne. Yhtäältä jos haluaa opt-in vaihtoehdon, niin täytyy taata se, että yritys tai joku toimivaltainen viranomainen sitten antaa nämä tiedot toimien saataville, koska muuten ei tiedetä välttämättä mistä on kyse. No tässä vain muutama kommentti. Meillä on 300 tarkistusta, joten tämä on melko iso kasa paperia. Olen kuullut, että Jurin esittelijä on lykännyt tämän mietinnön esittämistä omassa valiokunnassaan kahdella viikolla. Tämä, otan tämän esille koordinoittajien kokouksessa. Olisi hyvä, että voitaisiin käyttää enemmän aikaa siihen, että löydettäisiin kompromisseja, jotka sitten voisivat saada mahdollisimman paljon tukea eri ryhmissä. Eli meidän pitää hieman muokata omaa aikatauluamme. Ehkä olisi hyvä lykätä sitten tätä kokousta, joka on ensi viikon tiistaina, jotta voitaisiin keskustella todellisesta kompromissista. Koska jos meillä on vähemmän kuin päivä aikaa tutkia näitä tarkistuksia, niin, se on, sinisistä on vaikea neuvotella. Eli olisi hyvä ottaa hieman enemmän aikaa tälle keskustelle. Kiitoksia. Thank you very much. And then as... Kiitoksia. Edustaja Schwab sitten EPPstä varjoesittelijänä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin Highlights. Haluaisin kiitellä esittelijää, joka on ottanut hyvin huomioon tarkistuksemme tässä ensimmäisessä käsittelyssä. Katsoin tässä vähän sitä, mistä tarkistuksista tässä minun pitäisi puhua. Minulla on tässä lukuja, mutta en nyt lähde nimeämään yksittäisiä tarkistuksia. Haluaisin jo johdantona vain sanoa, että minulle varjoesittelen ja ryhmällekin varmasti on selvää, että tämä on hyvin hankala kysymys, jossa ei ole enää paluuta, jos mennään nyt liian pitkälle. Yhdysvalloissa tai kävin siellä matkalla melko pian. Siellä investoidaan enemmän rahaa vuosittain siihen, että selvitään tällaisista perusteettomista kanteista. Eli investoidaan enemmän tällaisen työhön kuin investointeihin. Eli se, että poltetaan ikään kuin enemmän rahaa ikään kuin tätä kanneteollisuutta varten, eikä voida käyttää näitä varoja innovaatioon, mikä olisi kansantaloudellisesti järkevämpää, niin tämä ei ole mielestäni se tie, jolle pitäisi lähteä. Minun käsittääkseni kaikki ovat tästä samaa mieltä. Ja se on hyvä asia. Ja sitten kai kyse siitä, mikälainen johtopäätös vedetään, koska jos otetaan huomioon, niin kuin halutaan varmasti ottaa kuluttajasuojaa tärkeänä esiin, Amerikan järjestelmässä kuluttajasuojaa ei ole enemmän kuin meillä, vaan yleensä vähemmän. Eli nämä rahat menevät asianajajien taskuihin tai näiden yhteisöjen, jotka järjestävät nämä kanteet. Eikä sekään voi olla oikein, että tämä raha ei päädy lopulta kuluttajille, vaan johonkin muualle. Tästäkin taidamme olla samaa mieltä. Ennen kaikkea Dennis de Jong viittasi tähän, eli minkälaisia varokeinoja tarvitaan, jottei liioitella tässä. Ja tässä on suoraan sanottava puheenjohtaja, että olen – melko yllättynyt, että Euroopan komissio tänä vuonna 2018 esittää ihan muuta kuin mitä vuonna 2013 annettiin luettelona suosituksena neuvostolle. Eihän tämä ole mikään eilen esiin putkahtanut kysymys. Me olemme jo aikaisemmin puhuneet siitä, miten suhtaudumme näitä käsittelyitä helpottamaan suunniteltuja sääntöjä. Tämä oli ennen Volkswagen-tapausta jo esillä. Jo vuonna 2013 komissio esitti kaikenlaisia turvatakeita, jotka pitäisi huomioida. Eli en nyt tiedä, miksi Euroopan komissio ei ole huomioinut omasta pöytälaatikosta löytyviä asioita. Tarvitsemme todella määritelmän sille, mitkä ovat tällaisia yksiköitä, jotka voivat toimia tässä yhteydessä – ja meillä on hyviä ajatuksia myös määräajoista. Ja sitten haluamme säädellä hyvin tarkkaan sitä, ettei synny mitään väärää kannustinta sille, että näitä kanteita nostetaan. mekä me halua sellaista, missä ei voida mitata yksilölle syntynyttä haittaa. Siis sellaista haittaa, joka tulee suoraan kuluttajille. Ja todella voidaan nähdä yhteys sen välillä, että jotain – ongelma on syntynyt ja se on kohdistunut tiettyyn kuluttajaan. Lisäksi haluamme, että molemmilla osapuolilla on samanlaiset mahdollisuudet jakaa oikeudenkäyntikulut ja tarvitsemme suljetun listan niistä asioista, ei tällaista avointa listaa. Oikeastaan koko tämä kysymysten arviointi pitäisi saada vakaalle perustalle. Meillä on oikeastaan kyllä jo selvää, että tässä on vähän hätiköiden tehty tämä ehdotus. Ehkä tätä halutaan perustella Eurooppa-vaaleilla tai jotain sellaista, mutta tämä on kyllä hyvin hankala aihe ja siksi toivon, että otamme riittävästi aikaa, jotta ei lähdetä nyt jotenkin vain solvimaan kompromissia, että tämä asia saadaan päätöksen vaan toivon, että tämä kaikki arvioidaan oikein korrektisti ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Kiitos. Uh, Virginie Rosier uh, SD-ryhmästä. Hän tulee myöhemmin ilmeisesti. Um, for Aldi we have... Aldesta Selimovic, joka puhuu Miltenbergin puolesta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Matthijs ei päässyt paikalle ja pyysi minua sanomaan muutaman sanan puolestaan. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työtä, työstä tässä asiassa. Edustaja De Jong on jo ottanut esille monia tärkeitä asioita mietintöluonnoksessaan. Viime keskustelussa huomautin joistakin asioista tässä ehdotuksessa. Ne heijastuvat myös esittämissäni tarkistuksissa. Ensinnäkin haluan vielä kerran korostaa sitä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä direktiivi pyrkii vähimmäisharmonisointiin ja sen tulisi olla lisä kansallisille mekanismeille. Toiseksi on tärkeää, että nämä pätevät yksiköt ovat täysin tietoisia rahoituslähteistä ja meidän tulee katsoa artikla 4 tässä suhteessa. Kolmanneksi haluan huomauttaa, että artiklan 6 mainitsema päätös tulisi ottaa käyttöön vain täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Meidän tulisi varmistautua siitä, ettei siitä tule mm, tavanomaista. Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet myös hyvää koordinaatiota toiminnassa, vaikka artiklassa 16 mainitaankin rajoja ylittävät toimet tässä suhteessa, niin EU-tasolla tarvitaan parempaa koordinointia, jotta voidaan varmistaa tehokas rajoja ylittävä muutoksenhaku. Kiitos ja Matias odottaa samassa työskennellä tämän asian parissa. Ja sitten vihreiden vuoro seuraavaksi. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle tästä erinomaisesta työstä. Tämä on äärettömän äärimmäisen tärkeä asia. On tärkeää, että kuluttajat ja muut ryhmät, joihin vaikuttavat Dieselgate-tyyliset skandaalit, että heillä on mahdollisuudet tällaiseen joukkokanteeseen. Ja myöskin olemme ehdottaneet, että tätä ei rajoitettaisi kuluttajiin vain, koska jos katsotaan Dieselgatein tyyppistä tapausta, niin kyllä totta kai kuluttajat eh, niihin vaikutti kielteisesti nämä asiat, mutta myöskin kaikki muihin, jotka olivat liikenteessä. Joten olemme tehneet tarkistuksia, jotta liitteestä tulisi avoin luettelo, jotta muun tyyppisiä kielteisiä vaikutuksia julkis- julkisiin henkilöihin voitaisiin ottaa myöskin tähän mukaan. Ja täytyy sanoa, että en aivan täysin ymmärrä sitä, että miksi me aina vertaamme itseämme Yhdysvaltoihin – se on sellainen malli, joka on hyvin erilainen kuin se, mitä komissio on tässä ehdottanut. Erityisesti jos otetaan huomioon se, että meillä on hyvin toimiva, toimivia ja myönteisiä esimerkkejä Euroopassa edustajakanteista ja joukkokanteista. Ja siksi olen samaa mieltä siitä, mitä ALDE-ryhmä sanoi. Meillä pitäisi olla minimiharmonisointi, jotta emme ainakaan alenna kuluttajasuojaa missään näissä olemissa olevissa malleissa. Ja tämä opt-out-järjestelmä, se pitäisi pitää voimissaan. Jossakin tapauksessa se voi olla hyvin vaikeaa, mutta jotta saisimme kaikki kuluttajat tai pääsisimme heihin käsiksi niihin, joihin tämä asiat ovat vaikuttaneet, niin tämä olisi kuitenkin hyvä asia. Ja mitä sitten tulee näihin yksikköihin, oikeutettuihin yksikköihin, niin pitää varmistua siitä, että tämä oikeutetun yksikön määritelmä ei ole liian kapea, koska saatamme näin olla huomioimatta joitakin hyvin toimivia jäsen, jäsenvaltioiden järjestelmiä. Ja meillä olisi, voisi olla ad hoc-ryhmä. Se voisi olla periaatteessa mahdollinen, mikäli kaikki nämä vaatimukset täytetään. Eli odotan jatkoa tämän asian puitteissa ja meillä voi olla varmasti vahva vaikutus keskusteluihin tämän asian puitteissa juuri valiokunnassa myöskin. Ja sitten kun jurin työ todella alkaa, niin pääsemme eteenpäin ja saamme aikaiseksi kunnon keskustelua. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Virginie Rosier on myös paikalla. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista tukeni komission ehdotukselle, jota on odotettu jo hyvin pitkään. Ainakin monet poliittiset ryhmät ovat sitä odottaneet. Ja kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta suhteessa kuluttajiin, niin tämä on erityisen hyödyllinen työkalu. Komissio on ollut varovainen ja viisas, kun se on ehdottanut välinettä, joka pyrkii prosessia harmonisointiin ja tarjoaa myös joustavuutta ja liikkumavaraa sen soveltamisessa jäsenvaltiossa. Muutama tarkennus. Olemme esittelijän kanssa samaa mieltä ja muiden kollegoiden kanssa samaa mieltä. Sen sijaan tietyt ehdotukset, jotka tulevat muilta kollegoilta, varsinkin EPPltä, vaikuttavat minusta vähän huolestuttavilta ja vähentävät tämän tekstin merkitystä. Tarkistukset, joita olemme esittäneet, vievät siihen suuntaan, johon haluamme tekstiä viedä. Ensinnäkin minimiharmonisointi Mielestäni on tärkeää tarkentaa, että kysymys on minimiharmonisointitekstistä. Jäsenvaltiot voivat säilyttää lainsäädäntönsä ja sen tason, jonka ne haluavat säilyttää. Kun puhutaan soveltamisalasta, mielestäni on tärkeää säilyttää se laajana. En ole samaa mieltä siinä, mitä jotkut kollegat haluavat poistaa viittauksen liitteisiin. Päinvastoin minusta niitä tulisi vielä liitata, kuten esittelijäkin on ehdottanut ja Julia Reda juuri. Eli ehdotan tarkistusta, jonka tavoitteena on laajentaa tuota liitettä koskemaan myös kilpailukysymyksiä. Olen myös pohtinut sitä, että meillä olisi kuluttajasuoja, joka suojaisi kuluttajia suhtautunut skeptisesti siihen, että minusta meidän tulisi pyrkiä siihen, että prosessit ovat yksinkertaisia ja, ja tässä ei otettaisi erityisesti huomioon matkustajien oikeuksia. Sitten oikeutettujen yksiköiden määrän vähentäminen. Minun mielestäni komission ehdotus on suhteellisen tasapuolinen tässä suhteessa. Asioista on keskustelu, jota täytyisi katsella huolella on mielestäni kolmansen osapuolten asema. On tietysti totta, että kaikkien täytyy pyrkiä mahdollisimman suureen avoimuuteen rahoituspuolella ja siihen, millä tavalla näitä rahastoja käytetään. Haluaisin kiittää vielä esittelijää ja tukea häntä siinä, kun hän pyrkii määritelemään sen, että ei tarvitse odottaa lopullista päätöstä siitä käytännöstä, joka tuomita rikkomukseksi. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että prosessit ovat nopeita. Ja olen myös huolissani niistä tarkistuksista, jotka haluavat poistaa mahdollisuuden siitä, että voidaan esittää valitus vastuukysymyksissä. Nämä ovat EPPn esittämiä tarkistuksia. Olen sitä mieltä, että näin tekstin sisältö vesittyy täysin. Sen tavoitteenahan on nimenomaan edustajakanteissa taata kuluttajan asema. Kun katsotaan sitten näitä mm, direktiivissä ei kannata ottaa mitään näkemyksiä näiden monimutkaisten asioiden kohdalla. Ja minusta meidän kannattaisi tukea esittelijää siinä suhteessa. Ja artikla 6 edelleenkin on mielestäni ö, mahdollisesti poistettava kokonaan. Ymmärrän, että jotkut kollegat haluaisivat, että kaikki, kaikki kuluttajat saisivat korvauksen riippumatta vahingon määrästä ja että meillä olisi joku vähimmäismäärä. Olisin kyllä ymmärtänyt mikä voisi olla tällaisen rahaston vaikutus, joka suojelee kuluttajia. Asia kannattaa tietysti tarkastella vielä lähemmin ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että on tärkeää tiedottaa kuluttajille valitusmenettelyistä ja valituksista, joita tällä hetkellä on tarkastelemassa. Ja jos saadaan korvausta myöhemmin, nämä ovat niiden tarkistusten sisältöjä, joita toivon, että saavat kollegoilta tukea. Vielä kerran haluan kiittää esittelijää, kollegaa tehdystä työstä. Ja toivottavasti voimme tulevaisuudessakin jatkossa jatkaa keskustelua tästä aiheesta. Puheenjohtaja, kiitoksia Euroopan komissiosta. Edustaja Rodriguez. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle ja varjoesittelijälle puheenvuoroista rakentavassa hengessä. Me olemme merkineet muistiin tarkistusluonnoksia. Ensin haluaisin vähän hälventää pelkoja, joita täällä on esitetty siitä, että mahdollisesti lähdetään käyttämään tätä järjestelmää väärin. Emme me tuo Eurooppaan Yhdysvaltain järjestelmää, vaan on tällainen järjestelmä perustuu siihen, mitä jäsenvaltioissa on jo olemassa, koska tällaisia kanteita voidaan jo nostaa joissain jäsenvaltioissa – ja se, että ainoastaan oikeutetut yksiköt, joihin kohdistuu tietyt vaatimukset, voivat tällaisia esittää, on tietty varojärjestelmä. Eli voi olla, että Yhdysvalloissa on saattanut syntyä väärin käytöksiä. Esimerkiksi häviä ja maksaa järjestelmä. Tällaisia ei ehdoteta meidän järjestelmämme. Me haluamme rajoittaa näitä kielteisiä vaikutuksia. Halusin viitata edustaja Schwabin puheenvuoroon. Miksi ei oteta huomioon kaikkien vuoden 2013 suosituksia? Suosituksessa suositellaan, mutta tämä on direktiiviehdotus, jossa tie- vaaditaan tiettyjä asioita mekanismin osalta jäsenvaltiolta. Komissio ei halunnut puuttua siihen, miten toimitaan jäsenvaltioissa liikaa, mutta häviä maksaa periaate on periaate, joka on käytössä useissa jäsenvaltioissa. In the directive, in the recitals. Ja poliittinen vahinko esimerkiksi sitä Yhdysvalloissa on esitetty. Se on meillä esitetty niin, että sitä ei voida sisällyttää. En halua nyt sinänsä ennakoida kollegion päätöksiä, mutta niistä maista, joissa järjestelmä edustajakanteiden osalta on käytössä, ei yleensä käytetä tätä poliittisen the criteria uh, for to designate qualified entity. Rankaisevaa vaikutusta. Me pohdimme sitä, voidaanko tätä kriteeriä vahvistaa ja erityisesti avoimuudesta. Ja sitten opt-in, opt-out kysymykset. Me halusimme, että ehdotuksemme on neutraali. Joissain jäsenvaltioissa on opt-in, toisissa opt-out-järjestelmä ja toisissa näiden yhdistelmä. Niissä on sekä hyviä että huonoja puolia – me halusimme antaa mahdollisuuksien mukaan jäsenvaltioiden päättää. Kun sanomme, että pitäisi ajatella, että edun pitäisi mellä edustajille. Me tarkoita suoraan kyseisille kuluttajille, mutta joissain tapauksissa tämä voi olla suhteeton, kun puhutaan pienistä summista voi syntyä hyvin hankala selvittää, mitä kuluisi maksaa yksittäisille kuluttajille. Sitten soveltamisalasta. Me emme ole kattaa ainoastaan keskeisiä sääntöjä, jotka liittyvät kuluttajasuojaan, vaan muutakin EUn lainsäädäntöä, jossa määritellään yrityksen ja kuluttajan välistä suhdetta ja kuluttajien oikeuksia, kuten kuluttajan tiedonsaantioikeuksia. Tämä on ollut meidän periaatteemme. Voisimme ajatella, että soveltamisalaa laajennettaisiin, mutta on tärkeää, että laajennettaessakin muistetaan se, että tämä koskee ainoastaan välineitä, jotka tarjoavat tietoa erityistä oikeutta kuluttajille. Matkustajien oikeudet ovat soveltamisalassa. Viitan tässä erityisesti lentoliikenteeseen, lento- ja raideliikenteeseen. Haluaisin sanoa, että jos uusi väline, josta keskustellaan nyt yhteislääntäjien kesken, ja siellä on tietty yksittäisen kuluttajan korvausjärjestelmä – jos tämä riittää kuluttajan etujen turvaamiseen, niin silloin voidaan pohtia, tarvitaanko näitä edustajakanteita enää. Tämän asioita voimme pohtia, mutta ajatuksena ei ollut periaatteessa jättää näitä aloja ulkopuolelle, vaan päinvastoin oli tarkoitus pitää näistä aloista kiinni. Minimiharmonisointi mainittiin useissa puheenvuoroissa, myös kirjallisissa tarkistuksissa. Tämä on vähimmäisharmonisoinnin väline. Haluaisimme sallia sen, että jäsenvaltioissa voi olla myös muita järjestelmiä kuluttajille käytössä, kuten nyt. Tämä voi tuoda kuluttajille lisäsuojaa. Mutta tärkeää on, että EU-tasolla ja kaikissa jäsenvaltioissa on tämän direktiivin hyväksymisen jälkeen – jonkinlaiset yhteiset puitteet, joita voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisin käyttää puheenvuoroni tähän puheenjohtajaan, mutta me olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin jäsenten yhteislainsäätäjien kanssa, jotta voidaan selvittää näitä kysymyksiä, jotka ovat tulleet esiin tarkistuksissa. Kiitos myös siitä, että valiokunta on niin sitoutunut tämän prosessin aikatauluihin – hiukan huolissani. Olen seurannut tätä keskustelua. Meidän on käytettävä riittävästi aikaa, että tämä tehdään oikein. Komissio mielellään haluaisi hyväksyä tämän tekstin ennen parlamentin vaaleja. Tämä mielessä me teemme tätä työtä. Kiitos. Kiitoksia ennen kuin esittelijä puheenvuoron. Esittelijälle annan vielä puheenvuoron tässä yhdelle edustajalle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä tärkeä mekanismin äh, on sellainen, että sieltä täytyy säännellä huolella. Vain 19.28 jäsenvaltiosta äh, on jäsenvaltioita, joilla on joukkokannemekanismeja. Minusta tämän ehdotuksen tulisi olla laajempikin pelkästään kuin kuluttajakanteet. Sen tulisi kattaa pienyritykset, ammattiliitot ja yksilöt, jotka ovat joutuneet kärsimään sivuvahingoista, jotka eivät teknisesti ole kuluttajia. Ryanairin äskettäisen tapauksen seurauksena mielestäni kaikki toimialat pitäisi sisällyttää tähän ehdotukseen mukaan lukien matkustajaoikeudet, terveydenhuolto ja niin poispäin. Kollektiivisissa mekanismeissa ei pitäisi katsoa pelkästään rahavahinkoja, vaan myös muita vahinkoja. Yksilöiden tulisi kyetä kääntymään oikeuden puoleen yksilökantein vai kollektiivisin kantein. Niin sanottu oikeutettu yksikkö, sen pitää tiedottaa toiminnastaan kova äänisesti niin, että kaikki mahdolliset potentiaalit käyttäjät voivat olla siinä mukana. Olen myös yhdessä kollegoideni kanssa esittänyt joitakin tarkistuksia, jotka koskevat näitä laittomia toimia kansalaisten, kansalaisista. Te lisäksi olemme näitä siellä jäsenvaltioita. Kiitoksia. Sitten Dennis de Jong. Ah, sorry, sorry. Voi, anteeksi Dennis. Ei, hato. Dennisille sopii vielä, että minä voin antaa, saada vielä käyttää puheenvuoron toisen. to what Ms. Rodriguez from the commission said. Niin, kuulin mitä komission edustaja tässä sanoi ja ei tässä ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi monimutkainen asia, mutta jos meillä ei ole ratkaisuja monimutkaisiin asioihin, niin miksi sitä, sitä edes käsitellään? Ja tämä on ensimmäinen kysymykseni. Minä olen sanonut monen kertaan, nähnyt, että komissio pyrkii parantamaan tätä ehdotusta, koska myöskin heidän kannaltaan se ei ole Eh, vielä kunnossa, kun se on tuotu parlamenttiin. Eli ehkä komission edustaja voisi vahvistaa sen, että komissio työstää uudelleen tätä ehdotusta. Ja jos näin on, niin hyvä, koska se pitäisi saada kunnolla työstettyä ennen kuin se tuodaan parlamentin käsiteltäväksi. No sitten toisekseen eh, asianajajat, minä tunnen asianajajat aika hyvin, itsekin olen sellainen, odottavat tätä ehdotusta, koska en tiedä miksi kukaan ei haluaisi katsoa tämä, näitä yksinkohta, yksityiskohtaisesti erityisesti näitä riskejä. Ja tämä ei nyt liity ainoastaan tähän edu, ehdotukseen. Jos mennään minimiharmonisointiin tässä, niin me emme voi lopettaa tai lakkauta kaikkea sitä toksista koktailia, joka tulee sen mukana, myrkyllistä koktailia. Ja, koska tässä voidaan käy, käyttää tällaista forum shopping tyyppistä menetelmää niin kuin Maltan osalta, sitten Alankolaissa voidaan jo tehdä tällaisia edustajakanteita jollakin tasolla. Ja sitten jollakin muilla jäsenvaltioilla on aivan täysin erilaiset järjestelmät. Ja jos ne sitten sekoitetaan yhteen nämä kaikki eri järjestelmät, niin tästä voi tulla tällainen myrkyllinen koktaili lopuksi. Aivan kuten tässä sanottiin, tätä ei voida pysäyttää enää. Ja siksi haluaisin ilmaista tämän huolenaiheeni kollegoille. Meidän pitää olla hyvin varovaisia kun teemme tällaisia tai käsittelemme tällaisia ehdotuksia, jotka tänne tuodaan. Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on yrityksiä, jotka, joiden pitää ehkä taistella tällaisten ehdotusten parissa. Ja tämä voi olla ongelma myös niille kollegoille, jotka haluavat tehdä palveluksen sille jäsenvaltiolle, josta he tulevat. Eli tässä on riskejä kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Finally, Dennis Young, please. Yes, thank you very much, uh, Madam Chair. And I uh, Edustaja De Jong, mm, kiitoksia. Mm, voin varmasti puhua lyhyesti. Toisin kuin Andreas totesi, olemme kyenneet rakentamaan siltoja, varsinkin kun kysymys on näistä turvalausekkeista. Ja olen samaa mieltä siinä, että minimiharmonisointi on oleellista. Meillä on suuri enemmistö tuon minimiharmonisoinnin takana. Ja jos varoja on, niin niistä täytyy sitä keskustella, mutta minun mielestäni ei voi odottaa, että järjestelmät, jotka näyttävät toimivan tällä hetkellä kansallisella tasolla, noin vain häviävät. Minun käsittääkseni tässä ymmärrän sitä, mitä Julia Redo sanoi, että meidän täytyy seurata, mitä Juri tekee tässä suhteessa ja täytyy valvoa, mitä, miten se etenee. Mutta myös jurissa prioriteetit, joita annetaan, annetaan tälle sisältökeskusteluun sen sijaan, että huudetaan menemään asiassa, joka on erittäin tärkeä. Tässä on paljon erilaisia kantoja, ne ovat kaukana toisistaan. Mielelläni kävisin hyvää keskustelua varjoesittelyiden välillä itse tästä sisällöstä sen sijaan, että tässä nyt painostettaisiin sen suhteen, että mistä se enemmistö löytyy. Kiitoksia. Näin sitten kompromissitarkistuksia pohditaan 21.9.22. päivä on äänestys. Seuraava kohta esityslistalla koskee Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva direktiivin täytäntöönpanoa. Edustaja Grappini on esittelijänä. <clears throat> Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olin valmistelijana tässä asiassa ja minulla on ollut ensimmäinen kokous varjoesittelijöiden kanssa eilen. Kiitoksia siitä. Ja olen pystynyt harmonisoimaan näitä tarkistuksia ja kompromisseja Kaikilla varjostelijoilla eri ryhmistä oli sama ajatus. Meillä on e, direktiivi, joka on tehty viisi vuotta sitten ja se ei ole päässyt tavoitteisiinsa. Ja meidän pitää nyt katsoa tuloksia lainsäädännön täytäntöönpanon osalta. Ja varjastelijoiden kanssa käydyssä kokouksessa me valittelimme sitä, että että 26 jäsenvaltiota ei ole täytäntöönpannut vielä viiden vuoden jälkeen tätä lainsäädäntöä ja systemaattisesti ne eivät ole toteuttaneet tätä direktiiviä, joten me tarvitsemme tällaisia järjestelmiä, jotka toimivat, jotka ovat yhteen toimivia. Ja lähtökohdan pitäisi olla se selkeä ajatus siitä, että meillä pitää olla kunnollinen, tehokas terveydenhuoltojärjestelmä, mutta tätä tavoitetta ei ole kuitenkaan saavutettu. Sain seitsemän, tai seitsemän kompromissitarkastusta ja me työstämme vielä näitä eteenpäin, mutta haluaisin kertoa nyt teille, että meidän ajatuksemme tässä on seuraavanlainen ja on hyvä, että me olemme yhdenmukaisesti samaa mieltä, eli varjoesittelijät ja minä. Ajattelemme, että meidän ei pitäisi ajatella teoreettisella tasolla tätä asiaa, vaan pitäisi pohtia sitä, että kuinka voidaan monitor- monitoroida, valvoa näitä asioita, kuinka voidaan valvoa sitä, mitä meillä on jo olemassa. Meillä on nämä kansalliset yhteyspisteet, joista saa tietoa, mutta olemme sitä mieltä, että kansalaiset eivät tiedä näistä mitään, eli eivät pysty ottamaan yhteyttä mahdolliset potilaat, kansalaiset, kuinka ne he voisivat tulla tietoiseksi näistä kansallisista yhteyspisteistä. Ja usein potilaina ihmiset eivät tiedä omista oikeuksistaan. Kuinka me voimme taata sen, että kaikissa jäsenvaltioissa ihmiset tietävät omista oikeuksistaan? Ja kuinka voimme yksinkertaistaa tätä? Koska eihän kukaan, kaikki, eiväthän kaikki ole terveydenhuollon asiantuntijoita tai kaikilla ei ole yliopistokoulutusta. Kuinka voimme yksinkertaistaa näitä asioita, jotta ihmiset ymmärtävät paremmin? Eli kuinka voisimme vähentää myöskin näitä maksu, äh, maksuja? Tämäkin on tärkeä ongelma monille jäsenvaltioille. Haluaisin vielä kerran kiittää tätä varjostelijoiden kanssa teke, varjoesittelijöitä heidän kanssaan tekemästäni työstä. Me emme ole tässä vastaava valiokunta, joten meillä on vain lausunto käsittelyssä, mutta meidän tar- tarkoituksemme on kuitenkin tässä lausunnossa ottaa huomioon, että puutteita on kaikissa jäsenvaltioissa tämän direktiivin täytäntöönpanon osalta ja yks- yhte- yhtenäismarkkinaiden osalta. Aivan kuten sovit päätettiin eilen varjoesittelijöiden kanssa. Me työstämme tätä, työstämme kompromisseja näistä tarkistuksista. Ja pyrin tuomaan yhteen tarkistuksia esimerkiksi valvonnasta ja tiedon raportoimista, raportoinnista. Meillä on sitten äänestys tai tämä vastaava valiokunta toivottavasti ottaa meidän lausuntomme huomioon, kun se sitten äänestää tästä asiasta. Olen erittäin tyytyväinen, että sain tämän asian käsiteltäväkseni, koska nyt tiedän, että kuinka kansalaiset todella odottavat tällaista kunnollista ja toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää ja rajat ylittävissä tilanteissa kaikkialla Euroopan unionissa. Kiitoksia. Thank you very much uh, for the EPP. Kiitoksia. EPPstä no, pitäisi olla Buzai, mutta nyt hänen paikkansa saa edustaja Schulik. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tänään puhun ihan lyhyesti. Olen sataprosenttisesti samoilla linjoilla kanssanne. Haluaisin kiittää siitä, että minun kommenttini on otettu aikaisemmin huomioon. Minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Paitsi sanoisin vain seuraavaa. Olisi hyvä turvata se, että direktiiviä täytäntöön pantaisiin ensin jäsenvaltioissa ja sitten vasta lähdettäisiin pohtimaan sitä, miten tekstiä voitaisiin parantaa. Koen vähän ongelmalliseksi sen, että hyväksytään jotain, mutta ei seurata sitten, että noudatetaanko sääntöä käytännössä. Mainitsitte sen, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa. Haluaisin vain lisätä tähän sen, että emme saa aliarvioida kansalaisia, koska internet-aikoina jokainen voi löytää tarvitsemansa tiedon. Jos ajattelee, että laaditaan sellaisia tekstejä, joita ainoastaan yliopiston käyneet pystyvät lukemaan, niin ehkä olisi parempi sitten – pohtia sitä, miten säännöt voitaisiin laatia alun perin yksinkertaisemmaksi. Tämän vain näin sivumennen sanoen halusin lisätä. Kiitos paljon yhteistyöstä. Ja sitten Selimovic Aldesta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluan kiittää esittelijä Grappinia erinomaisesta työstä. Kaikki on viety eteenpäin hyvässä hengessä. Jäsenvaltiot hyvin myöhään siirsivät omalainsäädäntönsä tämän tärkeän direktiivin, jonka tavoitteena on lisätä potilaan liikkuvuutta Euroopan unionissa ja mahdollistaa se, että potilaat voivat saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan. Ja tar- tästä tiedon tarjoaminenkin on viivästynyt. Voin vakuuttaa kollegoilleni molemmille teistä, että vaikka on yliopistotutkintokin, niin ei ole kyllä mahdollista ymmärtää tätä tekstiä. On täysin mahdotonta. Olen kovin ilahtunut siis siitä, että varjoesittelijä, varjoesittelijät ovat sitä mieltä, että meidän tulee välittää vahva viesti jäsenvaltioille siitä, että olemme erittäin pettyneitä tähän myöhäiseen transponointiin. Ja vielä kerran kannattaa sanoa se, että <coughs> esimerkiksi 14 maata on määritellyt sen, mitkä hoidot on katettu. Ja lisäksi on katsottu sitä, mihin hoitoihin tarvitaan etukäteislupa, sillä yhden näiden käyttö ei ole kansallisten viranomaisten määräämään. Ja jos ei tiedä, saako maksun, kun käyttää tätä terveyspalvelua toisessa maassa, niin silloinhan sitä ei käytä, koska se saattaa maksaa liikaa. Siinä on liikaa riskejä. Tämä on johtanut myös selvyyden puutteeseen etälääkäreiden käytössä. Jotkut jäsenvaltiot korvat sen, toiset eivät. Olen kovin ilahtunut siitä, että nämä asiat on esittelijä ottanut esille. Meillä oli varjoesittelijän kokeus eilen parlamentti on halunnut painostaa jäsenvaltioita siinä, että transponoivat direktiivin paremmin niin, että potilaiden on helpompi valita se, minkä jäsenvaltion tarjoavat hoitoa. Ja näin tehdään nämä tarjoamisehdot selväksi. Vielä kerran kiitoksia edustaja Grappinille tästä erinomaisesta työstä. Kiitos varjoesittelylle. Uskon, että meillä mitään ongelmia ei synny yhteisen tekstin laatimisessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja nyt sitten puheenvuoron saa vielä lopuksi esittelijä. Haluatteko lisätä jotain? Kii, uh... Ähm. Niin. Haluaisin vain kiittää. Kiittää kaikista kommenteista ja komissiokin on paikalla, niin haluaisin sen vuoksi sanoa, että on erittäin tärkeää, että löydämme tapoja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa jotta voisimme yksinkertaistaa tätä tekstiä. Tähän liittyy paljon asiakirjoja ja kopioita ja sitä ja tätä. Ja nyt, nyt kun elämme digitalisoinnin aikakautta, niin pitäisi olla ainoastaan yksi asiakirja. Tämä on hyvin monimutkainen asia, aivan kuten sanoin jo aikaisemmin. Jopa koulutetuille ihmisille on erittäin vaikea saada selvää tästä, joten to- todellakin toivon, että sen jälkeen kun tämä ehdotus on hyväksytty, niin toivottavasti siinä vaiheessa päästään eteenpäin eikä tule mitään jumitilannetta komissiossa tai jäsenvaltioissa. Ja tietysti kansallisia viranomaisia pitää varoittaa siitä, että meillä on tiettyjä velvoitteita kolmella alalla tiedottaminen, yksinkertaistaminen ja byrokratia ja mitään ylimääräisiä kustannuksia kansalaisille ei myöskään pitäisi langettaa niille kansalaisille, jotka haluavat hoitoa. tai mikäli he ovat toisessa jäsenvaltiossa ja tarvitsevat terveydenhuoltoa. Tämä on tärkeä asia terveydenhuoltojärjestelmille kaikkialla. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten marraskuun istunnossa asiasta äänestetään. Seuraava kohta esityslistalla on kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskeva keskustelu. Lara Komion esittelemä, olkaa hyvä. Grazie Presidente, vorrei ringraziare anche gli altri. Kiitos puheenjohtaja. Voisinko kiittää muita kollegoita, joiden kanssa on tehty hyvin rakentavassa hengessä yhteistyötä. Vuonna 2011 lähdettiin liikkeelle tämän direktiivin kanssa 2011 7 EU, joka liittyy maksu, maksuihin ja niiden aikatauluihin – yksityisten ja julkisten tahojen. Siellä oli tiettyjä poikkeuksia ja eri jäsenvaltioissa direktiiviä on täytäntöön pantu vähän eri tavoin vaihtelevasti Italiassa 104 päivää keskimäärin. Euroopan keskiarvo on 47 päivää. Tämä on hyvin tärkeää, tavaran toimittajille, erityisesti jos ajatellaan pk-yrityksiä. Eli ensin tehdään työ ja sitten syntyy maksaviivästyksiä. Niin se on kyllä ihan absurdi tilanne. Eli meidän pitää keskittyä nyt siihen, että uudelleen tarkastellaan vuoden 2001 määräyksiä. Meidän pitäisi keskittää neljään seikkaan erityisesti. meillä pitäisi olla tietty määräaika. laskun maksamiselle. Ja sen pitäisi kattaa suuret ja pienet yritykset. Meillä pitäisi olla tasavertaiset toimintamahdollisuudet eikä vääristynyttä kilpailua. Ja sitten riittävät korvausjärjestelmät maksuviivästysten yhteydessä. Espanjassa esimerkiksi on loistava järjestelmä, jossa valtio lopulta puuttuu peliin. Tämä olisi ehkä hyvä, hyvien käytänteiden esimerkki, jos meillä ei parempaa järjestelmää ole, mutta ajoissa maksamisen on oltava pakollista. Muuten otamme takapakkia tässä. Ja sitten tiukemmat jäsenvaltioiden tarkastukset. Ehkä tällainen naming and shaming järjestelmä olisi hyvä, jossa nimetään siis sellaiset, jotka syyllistyvät maksuviivästyksiin, jotta nähtäisiin, kuka hoitaa tehtävänsä kunnolla, kuka ei. Eli tällainen musta lista. Musta lista yksinkertaisesti. Se on yleensä tehokas keino – jos tietää etukäteen, että joku maksaa ajoissa ja toiset eivät, niin se on ihan kiinnostavaa tietoa toimijoille. Ja sitten on todettava, että mitä nopeammin maksu tapahtuu, sitä parempi. Voitaisiin ajatella, että syntyisi ihan tällainen hyvän kierre ja tämä sujuisi silloin jouhevammin. Italiaan kohdistuu esimerkiksi tässä sanktioita maksuviivästysten takia. Se sanotaankin tässä mietinnössä, että valtionhan pitäisi olla tässä esimerkkinä maksajana, joka hoitaa maksunsa ja lopulta valtionkin onkin yksi pahin esimerkki. Tällaisia on Euroopan unionissa. Jos teillä on ajatuksia siihen, miten tilannetta voidaan parantaa, olen kiinnostunut kuulemaan niistä. Eroja on jäsenvaltioiden kesken siis. Ja joskus ei saada ihan sellaista käteisvirtaa, jota yritykset tarvitsisivat. Aikataulusta. Tänään mietintö luonnos määräaikatarkistusten jättämiselle lokakuun 17. päivä. Ja pyytäisin kommentoimaan, onnistutaanko tässä 21. ja 22. marraskuuta keskusteltaisiin ja 16. joulukuuta sitten äänestysvaliokunnassa. Tämä olisi aikatauluehdotukseni. Toivon, että täysistuntoäänestyksiin päästäisiin tammikuussa. Tässä voimme varmasti toimia esimerkkinä siitä, miten voidaan pitää aikatauluista kiinni ja toimia no, nopeasti ja tehokkaasti. Tästä olisi etua PK-yrityksille ja kaikille tavaroita ja palveluita toimittajille, toimittaville. Eikä tästä olisi haittaa. Me saisimme näin tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Voisinko kiittää varjoesittelijöitä myös? Me järjestämme useita kokouksia, jotta voimme huolehtia siitä, että työ saadaan aikataulussa valmiiksi. Kiitos. SND, we have uh, Mrs. Grappini as a shadow, please. Edustaja Grappini SD-ryhmästä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Laraa. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä hän sanoi. Olen ollut PK-yritysministeri maassani, kun tuon direktiivi hyväksyttiin, mutta valitettavasti myös tässä direktiivissä voidaan nähdä huonoja tuloksia. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että, että ei ole eettisesti oikein se, että 30 päivän jälkeen tai 60 päivän jälkeen erityistapauksissa ei makseta. Se merkitsee sitä, että meillä on kokonainen ketju erilaisia maksoja tai maksetaan. Se aiheuttaa velkoja kautta tuon ketjun Minä olin ministeri, jossa ministeriä käsittelin nimenomaan tätä kysymystä. Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti suuryritykset noudattavat sääntöjä, mutta ne mm, käyttävät alihankkijoina pienyrityksiä ja sitten näillä on maksuviivästyksiä, jotka ovat yli puolen vuoden mittaisia. Ja ne, jotka ovat ketjun loppupäässä, joutuvat kaikkein huoli, huonompaan tilanteeseen hankintatilanteessa. Tätä meidän nimenomaan tulisi tukea. PK-yrityksissä mm, kysymyksissä olemme järjestäneet paljon kysymyksiä. Aina kun PK-yrityksen edustavat tahot tulevat paikalle. 21.9. käytiin viimeksi tällainen keskustelu. En valittavat samoista asioista ja Minun käsittääkseni tämän direktiivin puitteissa on paljon joustavuutta, 30 päivää, 60 päivää, jopa sitä pidempiäkin määräaikoja. Ja minusta pitäisi asettaa tällainen ö, yläraja. Komissio on analysoinut tilannetta ja 50 prosenttia yrityksistä eivät joudu rangaistuksiksi, rangaistuksi, vaikka maksavatkin myöhässä. Rangaistukset merkitsevät myös sitä, että käydään todella käyn kalliita oikeustaisteluja ja joissain maissa ainakin saattaa mennä kaksi-kolme vuotta ja yritys on ehkä siinä välissä mennyt jo konkurssiin, kun rahaa peritään. Tässä lainsäädännössä on selkeästi myös valtion rooli lainsäädännössä, jossa varmistetaan se, että lainsäädäntö sopii jäsenvaltioiden tilanteeseen. Minun käsittääkseni on myös paljon epämääräisyyttä. Meidän esittelijöiden täytyy pyrkiä katsomaan sitä, millä tavalla voimme lyhentää tätä maksuvelvollisuuteen liittyvää määräaikaa ja siitä aiheutuvia velkoja. Täytyy katsoa myös pankkikustannuksia, sillä pk hän täytyy jatkaa toimintaansa. Niin ne täytyy tuottaa, mikä merkitsee sitä, että niillä sitten loppujen lopuksi on pankkilainoja. Ja korkokustannukset pitäisi suunnata niille, jotka eivät maksa oikea-aikaisesti. Kassavirrat ovat äärimmäisen tärkeitä PK-yrityksille. Ei niillä ole mitään pääomavarantoja, ei niillä ole lainan otto- tai antomahdollisuuksia, kuten suurilla yrityksillä. Ja siitä syystä tässäkin tapauksessa on tärkeää, että direktiivi ja kansanlainsäädäntö ovat sellaisia, että niillä ei ole päästy toivottuihin tuloksiin. Hyvin monet PK-yritykset, niillä ei ole pääomaa ja siitä syystä ne menevät konkurssiin. S väčšinou e, návrhu súhlasím. Kiitos puheenjohtaja. Usein, olen useimmista asioista samaa mieltä tässä ehdotuksessa. Tuen tätä ehdotusta, mutta haluaisin esittää muutaman huomion. Ensinnäkin sellainen lähestymistapa, että sama malli sopii kaikille, ei ole ihan paikallaan. Joillain aloilla maksuajan pitää voida olla vähän pitempi, toisilla saroilla vähän lyhyempi. Siksi olen iloinen siitä, että kohdassa 21 kiistetään tämä sama malli sopii kaikille järjestelmä. 6,5 miljoonaa työpaikkaa tässä esitetään. En tiedä oikein, mistä tämä luku on tullut en pidä sitä järkevänä, koska jos maksu sujuvat nopeammin ja jos saadaan parempi käteisvirta, ja näin syntyy uusia työpaikkoja. Kenteinen vaikutushan on niillä, jotka joutuvat maksamaan. En oikein tiedä, onko korrektisti nyt laskettu tämä mahdollinen 6,5 miljoonaa työpaikkaa. Lisäksi tuen sitä, että vaaditaan tiedotuskampanjoiden rahoittamista. Eli pekoyrityksille pitäisi järjestää tällaisia tiedotuskampanjoita valtion puolelta. On puhuttukin siitä, että jos yritykset ja yksittäiset kansalaiset tarvitsevat tietoa, niin tietoa voidaan yksinkertaisesti hankkia. Tärkeää on se, että yritykset ja valtiot itsekin toimivat esimerkillisesti, pitävät määräajoista kiinni palveluiden ja tuotteiden maksujen yhteydessä. Näin syntyy nopeampi maksatusjärjestelmä. Toisaalta on yhä tiukemmat säännöt yksityisille toimijoille ja sitten taas viranomaiset eivät noudata itse näitä sääntöjä. Tämän verran halusin sanoa. Kiitos. Mr. Slimovic, please. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia edustaja Komille tästä kovasta työstä, jonka hän on tehnyt tämän erinomaisen mietinnön osalta. Ja tämä on hyvä lähtökohta keskusteluille aivan varmasti. Aivan kuten mietinnössä, sanoo, sanotaan, mietinnössä sanotaan, nämä, tässä on kaksi syytä viivästyksille. Tämä bisneskulttuuri, toimintakulttuuri tällä hetkellä ja, mm, ja kun olemme nähneet, että kaksi kolmasosaa yrityksistä tietää näistä maksuviivästyksiin liittyvistä oikeuksistaan, mutta 17 prosenttia kuitenkin yrityksistä vielä kokee tällaisia ongelmia. Ja siksi kaikki ehdotukset, joita esitetään näiden ongelmien ratkaisemiseksi, pitää ottaa huomioon ja pitää käsitellä vakavasti. Jotkut jäsenvaltiot ovat paljon menestyksekkäämpiä kuin toiset, kun ne käsittelevät näitä maksuviivästyksiä. Ja tässä sitten pohditaan, että mitä nämä jäsenvaltiot tekevät, mitä muut eivät tee. Jos me vertaamme joitakin näitä menestyksekämpiä jäsenvaltioita, ja Ruotsi ja niin edelleen, siellä maksuviivästyksiä, ne eivät ole suuri ongelma. Ja me näemme, että yritykset saavat ajoissa maksunsa ja niillä on 30 päivän maksumääräaika näissä transaktiossa ja tämän pitäisi olla pääasiallinen sääntö. Ja tämä on erittäin kiinnostava asia, jota pitäisi tutkia enemmän. No kuitenkin tämä ei ole tarpeeksi. Ilman sanktioita emme pärjää. Ja minä tuo, todella uskon, aivan kuten esittelijäkin sanoi, että automaattinen korko on erittäin tärkeä, jotta saadaan tämä direktiivi täytäntöönpantoa kunnolla. Ja nyt yksityisten pitää itse selittää oman kiinnostuksensa ja tämä ei ole kuitenkaan toiminut, eikä se varmasti toimi niin tulevaisuudessakin. Eli jos ajatellaan, tässä saatetaan menettää liiketoimintaa. Eli jos joku ei maksa minulle sitä, mitä sen piti maksaa, ja minä lähetän sitten laskun, niin voin tehdä heidät niin vihaiseksi, että menetään seuraavan bisnestilaisuuteni heidän kanssaan. No sitten lopuksi vielä haluaisin osoittaa tukeni komin ehdotukselle tämän yksinkertaisen perintäjärjestelmän osalta. Ja näin yritysten pitäjät pyrkivät tai pystyvät pitämään kiinni oikeuksistaan siinä puitteissa, missä on tarpeen. Kiitoksia. We have uh, Tenistä Jong Guesta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Suuret kiitokset myös esittelijälle. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siinä, että kyseessä on erittäin tärkeä asia, varsinkin pk-yrityksille. Mainitsitte myös pk-yritysten konkurssit sen seurauksena, ettei, että maksuviivästyksiä on syntynyt. Mitä enemmän luin tätä mietintöä, sitä iloisemmaksi tulin, sillä alussa lähdetään liikkeelle siitä, että sanotaan, että tällainen yhden koon ratkaisu on vaikea kaikille. Tunnen toimialoja, esimerkiksi myynnit niin silloin tehdään poikkeuksia sääntöihin. Mutta se, että kaikki laittaa tähän alkuun, niin kun mietintä lukee, vaikuttaa siltä, että <coughs> sanotaan, että 30 tai 60 päivää ovat tämä käytäntö, mutta tietysti on aloja, joita täytyy kohdella eri tavalla. Jos ymmärsin oikein, niin tämä ei ole se lähestymistapa, joka haluaisin ottaa. tapauksissa voi tietysti olla poikkeuksia, mutta pääsäännössä pitäisi pysyä. Nollatoleranssi hallituksille ehdottomasti, mukaan lukien paikallisviranomaiset. Esittelijäkin toteaa, että ei voida hyväksyä sitä, että hallitus itse ei näytä esimerkkiä. Ja kun sitten on kysymys liikemaailman välisistä suhteista, niin kyseessä on aika iso tulolähde tehdä maksuviivästyksiä ja automaattiset korot, kuten täällä mainittiin, kuten, mm, ja muut mekanismit ovat tärkeitä. Haluaisin nähdä, että voidaanko saada aikaiseksi sellaisia tarkistuksia, joissa siirrytään jossa siirrytään tässä yhteisöjen yhteiskunnallista, yhteiskuntavastuusta suoraan muualle ja että me voimme auttaa tässä prosessissa. Se on tärkeää PK-yrityksille. Ja sitten tämä yhteys julkisiin hankintoihin. Ja luettelo on rikkojista. Tuo näitä päätelmiä, mutta tarkistukseni siis heijastelevat sitä, millä tavalla näitä eskaloituvia kysymyksiä tulisi kohdella. Pohjoittaja, kiitoksia. Edustaja Anju vielä viimeisenä. Thank, thanks very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. En tiedä, onko esittelijä tietoinen varmasti on, että maatalousvaliokunnassa vähän aikaa sitten puhuttiin epäreiluista kaupan käytänteistä. En tiedä, olitteko yhteydessä siellä esittelijän, koska teidän osanne on vain yksi osa tätä ongelmaa, maksuviivästykset. Varsinainen ongelma tässä on se, että nyt lähdetään puuttumaan maksuviivästymiseen ja sitten yritykset – sanovat, että no haluamme rahat jotenkin muuten ja jos haluatte käydä kanssamme kauppaa, joudutte maksamaan jotain jo ennakolta. Tai sitten vaaditaan esimerkiksi, että markkinoidaan, mainostetaan jotain tuotetta enemmän. Eli sanotaan, että te joudutte maksamaan tästä. Eli jotenkin sitten vähittäiskauppa kuitenkin huolehtii, että saa omansa. Tai sanotaan, että tuotteenne vanhenee parasta ennen päivän jälkeen, palautetaan tämä ja, ja vaadimme teidät maksamaan sitten sen hinnan, mikä meillä olisi valittu asiakkaalta, ei se mitä me maksamme teille. Tai sitten jos meidän pitää maksaa ajoissa, vaadimme jotain muuta korvausta teiltä. Eli jonkinlainen tapa on aina saada omat rahat tai sama summa takaisin. Ja tällainen tilanne on aina, jos on yksi suuri vähittäiskauppaketju, vaikea vastapuolena pieni PK-yritys. Haluaisin esittää muutaman esimerkin. Ystäväni, joka myy traktoreita, rekkoja ja niin edelleen, kulkee ympäri Euroopan maita ja järjestää tällaisia myyntitapahtumia. Ja koska hän ei ole antanut minulle että en ole oikeastaan kysynyt, että hän puhuisi täsmällisemmin, mutta hän menee johonkin jäsenvaltioon, jossa käydään tiukat neuvottelut, mutta siellä maksetaan kuitenkin 30 päivän sisällä niin kuin on sovittu. Ja hän saa rahansa. Ja sitten hän menee toiseen jäsenvaltioon ja sanoo, että minä en kouluta teillä enää myyntiryhmää, jos ette maksa minulle entisiä. Ja hän sanoi, että minä en tule sinne kouluttamaan sinne huoneeseen, vaikka samassa hotellissa olen. Ja hän istuu sitten siellä hotellihuoneessa ja odottaa sitten siellä hotellihuoneessa tietokoneen ääressä, että maksu tulee. Eli siellä todella lykätään ihan viimeisen hetken. Eli Eli valtioissa on hyvin vaihtelevat käytänteet, perinteet. Lopulta minulla on valaistusta tarjoava yritys. Hänellä oli Romaniassa yhteys. Hän sai maksun romanialaiselta yritykseltä. Maksun hän maksoi, hän toimitti viidessä osassa ja hän ei mitään toimittanut ennen kuin oli maksettu edellinen, mutta sitten viimeisen yhteydessä oli ongelma, koska viimeistä osiota ei maksettu, koska ei voinut uhkailla millään, joten hän yritti käyttää siellä oikeusjärjestelmää ja siellä olikin vastassa suuri korruptio-ongelma tuomioistuimessa, kun esimerkiksi päätetään, koska päivämäärä on kuulemisen järjestämiseksi, että hänelle maksettiin siitä, että – että koskaan ei käsitelty tätä asiaa tuomioistuimessa. Eli tämä on kyllä hankala kysymys, jonka ratkaisemiseen varmasti tarvitaan paljon työtä. Toivon teille lykkyä tykö. Ja sitten esitellyt muutama loppusana. Vatun compito facile. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. En odottanut minkäänlaista helppoa, helppoa tehtävää Joten kiitoksia oikein paljon kaikille kollegoille. Tämä oli oikein kiinnostava keskustelu. Sain niistä paljon irti. Tämä on eh, mietintö, jossa on tärkeää ottaa huomioon tietyt eh, faktat, jotta voidaan sitten myydä tämä järjestelmä eteenpäin ja tämä koko pankkijärjestelmä siten, että se olisi hyödyllinen pienille ja keskikokoisille yrityksille. Olen katsonut lukuja ja tässä jossain 6,5 miljoonaa mainittiinkin ja tämä on komission osastojen raja-arvo. Voimme tietysti pyytää komissiolta yksityiskohtaisempaa tietoa tällaisten lukujen lisäksi. Meidän pitäisi pystyä saamaan tämä asia äh, käsiteltyä tammikuuhun mennessä ja tämä antaa meille hyvän aikataulun. No, tässä on oikeastaan kaksinkertaisia maksuja, jotka, ku, jotka kostuvat, tulevat kansalaisille ja yrityksille, jos maksuviivästyksiä tulee. kansalainen maksaa kerran ja sitten hän maksaa uudelleen tästä äh, sakosta tai rästistä ja sitten tässä tulee tällainen kaksinkertainen maksu, eli pitää olla varovainen näiden sanktioiden osalta. Sanktiot ovat tietysti yksi asia, mutta pitää pyrkiä sellaiseen järjestelmään, jossa, joka toimii sekä yksilöille että viranomaisille myöskin. Varmasti pääsemme tästä nopeasti eteenpäin tarkistusten kanssa ja odotan eh, muita keskusteluja näiltä osin. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Kerrottekin jo päivämäärästä. Tarkistustehtämisen aika 17.10. Ja sitten asiasta keskustellaan marraskuun kokouksissa ja 6.12. äänestetään. Näin päivän mennä eteenpäin tästä kohdasta. Kysymys on EUn kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen. Dan Dalton on esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Toivottavasti teillä on ollut mahdollisuus katsoa tarkistuksia, joitakin teknisiä ongelmia oli, joten saimme vain nämä mm, tarkistukset, joita oli vielä käännetty viime viikon lopussa. Satoi tarkistuksia, jotka koskevat alkuperäisen direktiivin kohdalla, jota itse asiassa komissio ei ollut muuttanut. Eli laajennamme hieman tätä soveltamisalaa. Tämän lisäksi meillä on 430 tarkistusta yhteensä ja minäkin olen noin 70 niitä luonut, eli 500 pitää katsoa seuraavan viikon aikana. Hyvin monilla aloilla kuitenkin nämä ovat samankaltaisia keskenään ja pyrkivät samaan tavoitteeseen. Eli kuvittelisin, että sopimukseen on helpompi päästä kuin mitä uskoisi tämän tarkistusta määrän perusteella. Tietysti kollegat voivat sitten itse ottaa tähän kantaa, mutta Ensinnäkin toteaisin, että on hyvä nähdä, että yleisesti ottaen ollaan samaa mieltä näissä tarkistuksissa siinä, että me emme voi vesittää kuluttajien oikeuksia. Komission ehdotus merkitsisi sitä, että kuluttajien luottamusta vahingoitetaan. Tämä koskee myös sähköistä kauppaa. Ja varmasti olemme kaikki samaa mieltä tarkistuksessa näissä. Ei ole epäilystäkään siitä, Ai anteeksi, rangaistukset. Siinä on useita tarkistuksia. Ja toivon, että löydämme tässä tasapainon, joka heijastelee enemmistön kantaa. No sitten mm, kotiovella myynti. Siinä keskustellaan kiellosta mm, ja mielelläni kuulen kollegoista, miten päästään tässä yksimielisyyteen, sillä näkemykset ovat kovin erilaisia. Kaksi laatutuotteet. Tässä halutaan muuttaa tätä kiellettyjen tuotteiden luetteloa epäoikeudenmukaisen kaupankäyntitaktiikan suhteen. Ja sitten tähän luetteloon on ehdotettu paljon lisäyksiä. Jotkut mielestäni kannattaa sinne laittaa, toiset taas ovat sellaisia, että ne vaativat kyllä lisäkeskustelua oikeudellisen yksikön kanssa, jotta ei luoda mitään tahattomia vaikutuksia, jotka saattavat esimerkiksi hajauttaa markkinat yksittäisiksi markkinaisiksi tai sitten, että Euroopassa kaikki sisältää samat asiat, vaikka eri puolilla Eurooppaa on erilaiset makutottumukset. No sitten avoimuusvaatimuksissa on myöskin paljon erilaisia näkemyksiä. Tässä on kuitenkin hyvin selvennetty kommunistista tekstiä, mutta varoittaisin siitä, että ei nyt tässä sekoiteta liikaa soppaa eh, sen suhteen, mm, miten tämä suhtautuu esimerkiksi tuohon liike-elämään säätelevään asetukseen. Meillä on kokouksia suunniteltu useitakin seuraavien viikkojen ajaksi, jotta päästään ennen joulukuuta sopimukseen. Mielelläni kuuntelen teidän näkemyksiä ja ihan lopuksi hyvä puheenjohtaja, jos olitte sanoisin, että näyttäisi siltä, että neuvosto ei suinkaan etene yhtä nopeasti kuin me tässä asiassa. Ja minä kyllä kehottaisin nyt neuvostoa panemaan vauhtia tähän työhön. Me olemme sitoutuneet voimakkaasti siihen, että haluamme viedä asian päätökseen ennen toimikauden loppua. Ja minusta ei kyllä ole oikein hyvä asia, jos neuvosto nyt tässä sitten vitkuttelee. Kiitoksia ja odottelen kollegoiden kommentteja. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja. EPPstä ensimmäinen esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Dan Daltonin teksti on oikein tärkeä erityisesti ajatellen kuluttajia. Olen tehnyt 35 tarkistusta tähän. Ja 35 tarkistusta on jaettu kuuteen osioon, jota kommentoisin nyt lyhyesti ja selittäisin. Ensinnäkin sanktiot. Jos kuluttajan oikeuksia on rikottu, minusta tässä ei pitäisi nyt keksiä uutta oikeudellista välinettä, vaan käyttää juuri niitä, jotka on jo käytössä tai on toukokuulta käytössä. 38.4 artiklassa siellä puhutaan 4 prosentista vuotuisesta liikevaihdosta tai summa, joka ei voi olla yli 10 miljoonaa euroa. Yksinkertaistamisen hengessä olisi hyvä käyttää tuota toukokuista tekstiä nyt. Ettei tarvitse oikeudellisten tekstien yhteydessä aina uudestaan pohtia, mitä tehdään rikkomusten yhteydessä. Sitten oveltravelen myynti. Komissio on tehnyt ehdotuksia siitä, miten rajoitetaan oveltravelen myyntiä. Minusta meidän pitäisi tässä tehdä liikaa yksinkertaisesta syystä, että 25 kohdassa menettelyistä on aggressiivinen ovelta ovelle myyntikielto olemassa jo. Ja komissiolta ei ole riittävästi oikeastaan tietoa siitä, miksi tällaisiin lisätoimiin pitäisi lähteä. Tästä syystä ehdotimme, että tämä ehdotettu määräys poistettaisiin, koska se on jo hoidettu, eikä ole syytä lisäsääntelylle. Kolmas osio, yksittäiset oikeussuojakeinot kuluttajille. Olen katsonut omaa tekstiäni takuuajat ja määräajat, jos on kyse puutteellisista tuotteista. Kaupan purkamisen lisäksi ehdottaisin myös, että hinnan alennus olisi mahdollinen, koska kaupan purkaminen ei kuluttajalle ole aina paras mahdollinen Tämä olisi analogista liittyen omaan tekstiin. Ja sitten laatuerot EU:ssa. Tähän aiheeseen suhtaudutaan hyvin tunteenomaisesti. Meidän pitäisi, jos ei nyt rennosti, niin ainakin järkevästi lähestyä tätä aihetta. Tiedän, että täällä parlamentissakin monille kollegoille tämä on aihe, jossa tunteet heti kuumenevat, mutta viittaisin tässä erityisesti siihen, mitä komissio on tällä saralla jo tehnyt. Harvinnosoitu testimenetelmä. Tämä on mielestäni hyvä väline edistää näitä asioita järkevästi. Eli ensin pitää kai tarkistaa, mihin tässä olisi puututtava, mitä ongelmia mahdollisesti on. Eli mikä tämä ongelma on, kun markkinoidaan ikään kuin samanlaisia tuotteita, vaikka laatu ei ole samaa. Eli koska se on tavallaan kuluttajan etujen mukaista, liittyy kuluttajien mieltymyksiin ja koska sitä tehdään muista syistä. Tämä teksti, joka meillä on nyt käytössä, ei ole riittävän selkeä. Tässä on aivan liikaa tulkinnan mahdollisuuksia ja oikeus epävarmuutta. Ja sitä pitäisi pyrkiä välttämään, koska tämä on kaupallekin pahaksi. Eli rankaistaan tavallaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole vastuussa. Se pitäisi välttää. Lisäksi olen sitä mieltä, että mitä määritelmiin tulee. Laatuerot. Tässä yhteydessä pitäisi viitata siihen, mitä – komissio sanoo, tai määrittelee harmonisoidussa testausjärjestelmässä. Siellä se on paremmin määritelty ja se määritelmä pitäisi ottaa tässäkin käyttöön. Tärkeää mielestäni on se, ettei hyväksytä tätä yleisenä ajatuksena, vaan jokainen yksittäinen tapaus, kuten ehdotetaan tässä harmonisoidussa testausjärjestelmässä. Eli, eli ei tällaista yleistä ongelmaa, vaan jos tässä tulee esiin sellainen tapaus, jota ei haluta, niin, niin silloin siihen voidaan puuttua. Ja sitten säännöt online-markkinoiden verkkokaupan osalta. Miten voidaan parantaa luottamusta niihin alustoihin, jotka myyvät tuotteita, kun myydään kolmansien tuotteita. Eli miten voidaan vahvistaa kuluttajien luottamusta nettikauppaan? komissio on ehdottanut, että pitää määritellä jotenkin tiettyyn ranking. Ja olin aikaisemminkin viitannut valiokuntakokouksissa siihen, että ei pitäisi antaa liikaa turhaa tietoa kuluttajalle, vaan tarpeellinen pitää kuluttajalle kertoa. Olisi tärkeää, että tällaiset alustat eivät joudu paljastamaan välttämättä näitä al- algometri ajatuksia. Jos, jos sitten annetaan tämä hinta, niin silloinhan kukaan ei pääse siitä enää hyötymään näiden algoritmien käytöstä. Komission ehdotus on sinänsä hyvä yksinkertainen, helppo järjestelmä, että kuluttaja pystyy sen ymmärtämään ja sitten olen lisännyt sinne itselleni tärkeän asian. Kriteerit ovat usein näitä viittauksia, että muut, jotka ovat ostaneet. Eli tämä on tällainen, tällainen tavallaan niin kuin viite teollisuus, että yritykset erikoistuvat näiden keksimiseen, jotta tuotteen alle voidaan laittaa tällainen, että saman tuotteen ostaja kiinnosti myös muut tämän tyyppiset tuotteet. Pitäisi kuluttajille yksinkertaisesti nettikaupassa puhua siitä, ovatko nämä autenttisia – vai eivät. Eli onko tällainen asiakas, joka, joka antaa omat kommenttinsa tuotteesta, onko hän oikeasti ostanut tämän tuotteen, koska sen pystyy myös selvittämään. Onko se siis aito käyttökokemus vai onko niin, että niitä on tehtailtu jotenkin sellaisella tavalla, joka ei olisi kuluttajan etujen mukaista. Lopuksi olen Daltonin ja parlamentin ilmeisesti enemmistön kanssa samaa mieltä siitä, että nämä komission ehdotukset perumiseksi. Tämä on selkein oikeus. Netistä ostettu tuote voidaan palauttaa 14 päivän kuluessa ilman, että selitetään syytä. Ja nyt tässä vähän vesitetään sitä minun mielestäni tietyin kriteerein. Ja tästä ei ole meille mitään hyötyä, koska tämä on yksinkertaisin kuluttajan oikeus, jonka jokainen tuntee. Sitä ei pitäisi lähteä nyt muuttamaan. Ja on hyvä, että se on tällaisessa yhtenäisessä muodossa. Nämä 35 tarkistusta olen tehnyt. Olen kuitenkin melko varma, että parlamentti voi työstää hyviä kompromisseja. Ja kuten aina tulee sitten ehkä tällainen neuvoston yleinen lähestymistapa. Toivon, että tämän asiassa ei ole valtavasti näkemyseroja. Toivon siksi, että tämä saadaan ikään kuin valmiiksi ennen kaatemme loppua. Se olisi hyvä asia kuluttajillemme. Kiitos. Dankeschön. Um, and then for the... Kiitoksia. Ja sitten ryhmästä Gebhardt. Ai te puhutte äänen nimissään. Edustaja Senalovaa. Kiitoksia. Valitettavasti hän ei, kollega ei päässyt tänään tulemaan tähän valiokunnan kokoukseen, joten hän lähettää pahoittelunsa teille ja kiittää teitä ymmärryksestänne. Gebhardt haluaisi myöskin lisäselvityksiä liittyen hänen omiin tarkistuksiinsa. Eli Gebhardt eh, hylkäävän, kuten esittelijäkin ja muutkin varjoesittelijät, tämän henkilökohtaisen kuluttajaoikeuksien rajoittamisen. Hän ei halusi viedä tätä asiaa paljon eteenpäin, mutta hän haluaa kuitenkin osoittaa, että hän ei ole samaa mieltä siitä, että kuluttaja on pyrkinyt vesittämään näitä kuluttajan oikeuksia niin merkittävällä tavalla ja niin vähin tiedoin. Sitten tämän alustan läpinäkyvyys hän pitää hyvänä komission pyrkimyksiä tuoda lisää avoimuutta tähän asiaan. Tämä on, keskittyy näihin erityisesti yritysten ja kuluttajien välisiin transaktioihin. Hän Tutkimusryhmä tukee tätä työtä erityisesti digitaalipalveluiden alalla tehtävässä työssä ja nämä verkossa olevat alustat, jotka on 2016 asetettu, ne on erityisesti otettavassa huomioon. Sitten tämä palautejärjestelmä, se on hyvä, koska kouluttajat saavat enemmän tietoja niistä mekanismeista, jotka näiden arvioiden autenttisuuden todistavat. Edustaja Kepard myös ovat sitä mieltä, että ne vaatimukset, joita verkossa oleville markkinointipaikoille on, niitä pitäisi laajentaa myös muille alustoille, koska jäsenvaltioissa on tarve kuluttajaystäväisemmille alustoille. Nämä pitää turvata. Sitten edustaja Gebhardt on sitä mieltä, että ei ole tarpeen, että annetaan tietoa ainoastaan näistä pää, parametreissa tässä ranking-asiassa. Kuluttajille pitäisi tiedottaa myös suhteellisesta tiedosta näiden kriteerien osalta, ja niin pitäisi saada tarpeeksi tietoa, jotta he ymmärtäisivät, että miten tämä ranking-mekanismi oikein toimii. Ja tärkeintä kuitenkin on ottaa huomioon tämä tarkistus, joka liittyy tähän vastuullisuussääntöihin ja online-marketti markkinapaikkoihin. Mitä sitten tulee näiden sääntöjen harmonisointiin, edustaja Kevar haluaa myös painottaa sitä, että hän on huomannut tämän edistyksen, jota on saavutettu kuluttajadirektiivin osalta, kuluttajaoikeusdirektiivin osalta. Hän on siinä osalta ollut myöskin esittelijä SND-ryhmässä. Ja hän on sitä mieltä, että se, että saadaan näitä tietoja ilman, että on kuitenkaan mitään valitusoikeutta, ei ole se ei ole tarpeeksi hyvä ja se tuo ainoastaan taakkaa. Ja näistä syistä hän ehdottaa, että taattaisiin kuluttajaoikeusdirektiivin tehokkuus, erityisesti jos näitä sääntöjä rikotaan. Sitten laatueroista edustaja Gebhardt pyysi, että minä edustaisin oman näkemykseni ryhmän puolesta, joten teen sen myöhemmin eli pyydän puheenvuoro uudestaan myöhemmin. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin sanoa, että tämä ei ole kattava lista asioista, joita edustaja Gebhardt haluaisi käsitellä, mutta nämä ovat tärkeimpiä asioita kuitenkin, joita pitäisi ottaa huomioon näissä kompromissitarkistuksissa. Yleisellä tasolla edustaja Gebhardt on varma siitä, että edustaja Dalton yhteistyössä muiden varjoesittelijöiden kanssa pääsee kompromissiin, joka parantaa kompromissin ehdotusta huomattavalla tavalla. Yhteinen tavoite tässä on ollut kuitenkin saada tämä mietintö loppuun, jotta päästään nopeasti kolmikantaneuvotteluun sitten, kun neuvosto on hyväksynyt oman ehdotuksensa. Kiitoksia. Sorry. Thank you. And then, uh... Kiitoksia. Selimovic Aldesta seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Daltonia tästä mietintöluonnoksesta. Se on hyvä pohja. Nyt olemme tarkastelemassa näitä noin 500 tarkistusta, jotka esitettiin. Ne heijastelevat sitä, miten tärkeä tämä asia on. Ja tietysti odottelen englanninkielistä käännöstä, mutta tässä muutama alustava kommentti. Yleistö ALDE tukee ehdotusta komission ehdottamana. Me emme tehneet mitään dramaattisia muutoksia siihen, sillä olemme tyytyväisiä sekä säännöksiin, koska haluamme nopean käyttöönoton mielellään ennen tämän toimikauden loppua. Parannuksia tietysti voidaan tehdä ja voidaan esittää tässä suhteessa ehdotuksia. Olen niin ilahtunut siitä, että kollegat ovat esittäneet nämä kaltaisia tarkistuksia, varsinkin seuraavassa kohdassa. Oikeus äh, vetäytymiseen. Hyvin monet kollegat onneksi poistavat sen, mitä komissio ehdotti kuluttajaoikeutta palauttaa tuotteet silloin, kun niitä on käytetty enemmän kuin tarpeen niiden testaamiseksi. Samoin kuin poistetaan velvollisuus myyjältä palauttaa rahat ennen kuin hän on saanut tuotteen takaisin. Jos on käyttänyt kahvikonetta ehkä 5-20 kertaa, niin kyllähän sen kuuluu toimia. Eipä sitä pidä sitten kyseenalaista, että miksi se ei toimi kolmen päivän kuluttua. Ihan sama, että sitä on käytetty 15 kertaa. Sanoin tämän valiokunnassa. Minua ei vakuuta se, että nämä komission esittämät todisteet ovat riittävät, jotta näin suuren askel voitaisiin ottaa. Ja haluaisin myös Mielestäni tämä välittää erittäin kielteisen vienteisen viestin kuluttajille ja antaa aivan likalikumara yrityksille määritellä se, mikä on liiallinen käyttö ja mikä ei. Olen myös tyytyväinen siihen, että monet halusivat velvoittaa ne, jotka internetissä julkaisevat käyttäjäkokemuksia nimenomaisesti mainitsemaan, että ne on tarkistettu tai ei. Tämä on hyvä askel eteenpäin. Sillä parannetaan avoimuutta suhteessa kuluttajiin. Tässähän tavoitteena on suojella kuluttajia, ei yrityksiä. Niin, että kuluttajien tulisi saada tietää, että mitä nämä arviot ovat. Kun tilaa hotellin Strasbourgista, katson kuluttaja-arvioita ja yhtäkkiä näkee, että jotkut niistä ovat ihan keksittyjä. jos on kokemuksia tietystä kaupungista, tietyltä alueelta, niin silloin tuntee tuon ja pärjää. Mutta kun menee ihan uuteen paikkaan, jota ei tunne, silloin tällaista arvioista on hyötyä. Internetin arvioiden pitäisi olla siellä sitä varten, että kuluttajat tietävät, mitä järjestelmää näiden kuluttaja-arvioiden keräämisessä on käytetty. Jotkut kollegat mielestäni menevät liian pitkälle niin esimerkiksi tässä onnanalustojen vastuun suhteen. Minusta meidän ei tule valvoa etukäteen tätä tarjoajaa, niin kuin tässä jotkut kollegat ovat vaatineet. Minä haluaisin saada tasapainoisen keskustelun yhtäältä vastuukysymysten ja toisaalta epämääräisten termien käytön välillä, jossa mennään pidemmälle kuin mitä tässä tarvitaan kuluttajien suojan vuoksi. Mehän emme ole täällä vahingoittamassa yrityksiä, vaan pyrimme auttamaan niitä kehittymään ja samalla pyrimme suojaamaan kuluttajia. Ja tuo tasapaino pitäisi olla kunnossa. Tietysti jään odottelemaan innolla seuraavaa varjoesittelijän kokousta ensi viikolla. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja Guen edustaja vielä. Kiitos paljon puheenjohtaja. En puhu vasemmiston puolesta kaikista seikoista. Perumisoikeus, vetäytymisoikeus. Hyvä, että kollegat ovat puhuneet sen puolesta, ettei tehdä tyhjäksi tätä oikeutta. Tämä on selkeä viesti neuvostolle, komissiolle ja kuluttajillekin. Tämä on keskeisesti tämä on keskeinen kuluttajan oikeus, sitä ei saa vesittää. Varmasti saadaan kompromissipoliittisten ryhmien kesken. Toiseksi sanktiot rangaistuksista, maksuista. Tässä ryhmien kannat ovat melko kaukana toisistaan. Minä haluaisin muistuttaa kuluttajien etujen mukaisesti siitä, että sanktioita syntyy vasta silloin, kun kyse on merkittävistä rikkomuksista ja siksi tarvitaan toimivat sanktiot, ehkä sellaiset, joilla on pelotteen vaikutus Mu- muutenhan niissä ei ole mitään järkeä. Muuten pitäisi ehkä lähinnä vahvistaa komission ehdotusta. Ja sitten kolmanneksi nettikauppa-alustat. Aikaisempi määritelmä on liian niukka käsittääkseni, siksi yhdessä muiden ryhmien kanssa olemme pyytäneet laajempaa määritelmää tässä. Lisäavoimuus johtaa siihen, että alustalla kasvatetaan myös vastuuta. Se on tärkeää kuluttajille, siksi tässä yhteydessä pitäisi parantaa komission ehdotusta yhdessä ja neljänneksi. Laatuerot sisämarkkinoilla on jo mainittu. Kyse on konkreettisesti solidaarisuudesta, jota pitäisi osoittaa Keski- ja Itä-Euroopan kansalaisten suuntaan. Heitään tämä erityisesti koskee. Meidän on neuvoteltava, mutta paras olisi liite yksi, sen täydentäminen epäoikeudenmukaisten kaupan käytänteiden osalta. Kollega Rysimas Talkka on tehnyt tarkistuksen tämän suuntaisesti, tuen sitäkin yhteenvedonomaisesti. Olemme varmasti hyvällä tiellä, jotta saamme hyvän sopimuksen aikaiseksi kuluttajien tilanteen parantamiseksi ja kuluttajan suojelemiseksi. Kiitos. E, e, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä rakentavasta lähestymistavasta. Tämä mietintö on erinomainen mahdollisuus saada paremmat oikeudet kuluttajille. Ne tarkistukset, joita minä olen esittänyt kollegojen kanssa, viittavat näihin vastuisiin kuluttajien suuntaan ja myöskin uusiin teknologioihin. Ja myöskin internetin kautta voidaan palveluntarjoajia säädellä, jotta kuluttajat voivat sitten luottaa enemmän heidän tarjoamiin palveluihinsa. Tämä palaute, jota saat asiakkailta, on erittäin tärkeää. Ja joskus kun joskus täytyy katsoa samoja palveluja eri nettisivuilta, jotta saadaan todellinen kuva todellisuudesta. Olen myöskin esittänyt laatueroista jotakin tarkastuksia. Eilen julkaistiin puolalainen tutkimus ja siinä, tai kollega tämä mainitsinkin tämän asian, meidän pitää ensiksi tutkia sitä, mitä tiedot ja tilastotiedot sanovat ennen kuin sitten katsotaan tätä lainsäädäntöä. Ja tässä tutkimuksessa sanotaan, että puolalaiset kuluttajat verrattuna saksalaisiin saavat huonompaa, huonompaa laatua. Esimerkiksi palmuöljyä käytetään paljon enemmän puolalaisissa tuotteissa ja joitakin tällaisia keinotekoisia aineita myöskin on tietyissä tuotteissa. Ja myöskin määrä on vähempi samoissa tuotteissa Puolassa. Joten pyytäisin, että tukisitte näitä tarkistuksia, erityisesti liittyen tähän liitteeseen. Ja näiltä osin haluaisin kiittää esittelijää, joka ymmärtää tämän ongelman oikein hyvin ja on halukas viemään asiaa eteenpäin. Syyskuussa täysistunnossa me päätimme muuttaa liitettä, koska Tämä on paras tapa muuttaa todellista tilannetta kuluttajien osalta. Eli tämä on mahdollisuus saada markkinoista oikeudenmukaisemmat ja todella osoittaa, että me tuemme kuluttajien oikeuksia. Kiitoksia Antakas Schwab. Kiitos. Puheenjohtaja, halusin uudestaan käyttää puheenvuoron, kun olet kuluttajan oikeus esittelee itse, siksi siirrän tätä. Haluaisin kollega Daltonia kiitellä ja varjoesittelijä Pascal Arimonia, joka ei vain tässä yhteydessä toimi erittäin esimerkillisesti. Haluaisin vain puhua siitä, että kaupat, joita tehdään muualla kuin liiketiloissa, ei pitäisi palauttaa nyt kokonaan jäsenvaltioille, vaan liiketoimintamallit, kuten ovelta ovelle myynti. On hyvä, että pidetään sitä Euroopan laajuisena kuitenkin niin, että huolehditaan riittävästä kuluttajan suojasta. Vähimmäisharmonisointihan voi johtaa pirstaloitumiseen sisämarkkinoille ja siksi olen vähän pettynyt siitä, että SED-ryhmä haluaisi sallia tällaisen pirstaloitumisen. Ja sitten vetäytymistapauksessa – Hyvä, että esittelee haluaa kääntää tässä komission kelkan. Salimovichan sanoi, että selkeästi pystyy näkemään, että jos ei toiminta sääntöjen mukaan pitää olla tietyt oikeusvaikutukset. Joten uskoisin, että keskeiset kysymykset hoituvat Pascal Arimon toimesta. Hän hoitaa aivan loistavasti varjoesittelijän tehtävää ja tältä pohjalta voimme varmasti äänestää. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. And uh, we have Sina Luva, please. Edustaja Seinälovaa seuraavana. Kiitoksia. Budajky, eh, paní Gebhardt, eh, konkrétně eh, k té části návrhu komise, která se týká dvojí kvality výrobku. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tarkastellaan tuotemainontaa, niin Kollegani toteaa, että omaloitteinen mietintö, joka koskee näitä kaksilaatuisia tuotteita, täytyy pitää tässä myös mielessä. Ja esittelijällä ei ollut mitään konkreettista ehdotusta näihin asioihin, mutta olen kovin ilahtunut siitä, että minun ehdotukseni on kuitenkin tuettu tässä suhteessa, sillä kaksi, kaksoislaatu on asia, joka voidaan ratkaista liitteessä yksi direktiivissä, joka koskee epäoikeudenmukaisia kaupankäyntitekniikoita. Tässä me nyt olemme ehdottomassa, että <clears throat> lisäystä tuohon epäoikeudenmukaisen kaupankäynnin luetteloon. Haluaisimme nähdä, että otan käyttöön täysi kielto, joka koskee näitä kaksilaatuisia tuotteita. Toivon, että tämä selvenee koko lainsäädäntöprosessin tulisi johtaa selkeisiin määritelmiin. Meidän tulisi toisin sanoen selkeästi sanoa, mistä tässä kaksoislaadussa on kysymys ja millä tavalla ongelma ratkaistaan. Muussa tapauksessa meillä on syrjintä, joka kohdistuu kuluttajiin. Sääntöjä täytyy soveltaa ja valvontaviranomaisen täytyy niitä tarkistaa. Tässä on erittäin vahva mandaatti esittelijä. Toivottavasti se kuuluu kunnan puheenjohtaja. Komissiosta sitten edustaja Rodriguez. Kiitoksia vielä kerran puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle. Tässä on todella tehty näitä tarkistuksia eri valiokunnista ja monet tarkistukset menevät siihen suuntaan, mikä on komissionkin tarkoitus. Eli saada nämä kuluttajasäännöt vahvistettua ja lisätä avoimuutta esimerkiksi. Ihan ensinnäkin haluaisin puhua tästä laatuerokysymyksestä. Miksi komissio ei ehdottanut sitä, että kiellettäisiin nämä laatuerot, miksi tätä ei laitettu mustalle listalle? No me halusimme käsitellä tätä ongelmaa nykyisten tai kuluttajatoimintojen käytäntöjen direktiivin puitteissa. Eli jos kulut, tässä transaktiossa tapahtuu jotakin, eli sitten siinä kuluttaja toimii niin, että hän ei sitten ostakaan tuotetta. Meidän mielestämme tämä laatuerokysymys on erittäin tär- vaikea määritellä etukäteen, jos ajatellaan, että mitä, mitä tuotteita pitäisi kieltää ja mitä ei. Sitten tämä poisveto-oikeus vetäytymisoikeus. Tämä on tärkeää nyt halua tässä vakuuttaa teitä meidän kannasta, ne Halusin vain kertoa perusteista komission ehdotukselle. Eli me emme halunneet ottaa pois kuluttajilta tätä peruuttamisoikeutta kokonaan, mutta halusimme tehdä poikkeuksen ainoastaan sellaisille tapauksille, joissa tarve olisi suurempi Me olemme sitä mieltä, että tässä ehdotuksessa vältetään sellaiset tilanteet, joissa kaupankävijän ja kuluttajan välillä tulisi ongelmatilanteita ja niin, että kun tämä kauppias ei pystyisi enää uudelleen esimerkiksi myymään tuotetta. Tämä neljä prosenttia liikevaihto. Me emme ehdottaneet, tai me ehdotimme ensinnäkin tätä 4 prosenttia tällaisena maksimisummana erityisesti tai ainoastaan niille rikkomuksille, joissa on ollut yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä. Miksi me emme ehdottaneet jotakin muuta, aivan kuten kuluttajasuojaoikeus, tai tietosuojadirektiivissä. No nämä sanktiot, niistä päätetään kansallisella tasolla edelleenkin. Ja siksi tämä riippuu, riippuu kansallisvaltioiden tilanteesta. Me emme halua mitenkään antaa liikaa tietoa kuluttajille – ainoastaan sen tiedon, mikä on tärkeää. Ja se on ihan totta, että tätä meidän ehdotuksessamme ei mitenkään tätä vastuukysymystä säädellä. Ja e-commerce, e-kauppa, sähköinen kauppa, direktiivi, siinä käsitellään tätä asiaa. No kuitenkin, jos tämän alustan käytäntö johtuu siihen, että siinä annetaan jotenkin harhaanjohtavaa tietoa, niin sitten tämä alusta foorumi on vastuussa siitä tiedon tämän toisen direktiivin puitteissa. Sitten lopuksi haluaisin vain toistaa sen, että komissio on valmis tekemään yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa tämän ehdotuksen osalta. Me pidämme erittäin hienona, että tämä valiokunta on sitoutunut nopeuttamaan prosessia ja me työstämme, työstämme tätä Itävallan puheenjohtajavaltion kanssa myöskin neuvostossa ja olemme valmiita selventämään asioita. Ei siksi, että tämä ehdotus olisi jotenkin huono. Ei niin, vaan meillä on prosessi, me olemme poliittisia lainsäätäjiä ja on olemassa tiettyjä huolenaiheita, jotka pitää ottaa huomioon. Kiitoksia. Thank you, and then finally uh, Dan Dalton, Ja kiitoksia lopuksi esittelijä Dalton. Kiitoksia, kiitoksia kaikille kollegoille, kiitoksia siitä, että käytte puheenvuoron. On varmasti aivan selvää, että tässä nyt ei olla mitenkään kaukana toisistamme näissä useimmissa tärkeissä kysymyksissä. Haluaisin vain käsitellä muutama asia Ensinnäkin uskon, että komission täytyy todellakin poistaa tämä poisvetäytymisoikeutta koskeva osionsa. Me te ette saa sellaista kantaa meiltä, joka teitä nyt tukisi. Ja ihan oikein, koska minusta tässä nyt sitten valta menee paljon kauemmaksi kuluttajilta mm, tuottajalle. Ja minun mielestäni tämä on sellainen oikeus, josta kukaan ei halua luopua. Sitten näistä rangaistuksista EPP mainitsi sen. Minun henkilökohtainen näkemykseni olisi se, että jos kolme neljä jäsenvaltiota sakottavat yritystä ja että sitä yritystä sakotetaan sen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta samasta rikkomuksesta. Ei se nyt kyllä voi toimia. Ja toiseksi kyllähän meidän täytyy olla vähän tietoisia globaalista tilanteesta. Jos meillä on vaikka kanadalainen yritys, joka on valtava kanadalainen yritys ja se myy erittäin vähän kahteen EU-jäsenvaltion ja sitten se on mahdollisesti joutuu vastuuseen 4 prosentin osuudesta mm, koko globaalista liikevaihdostaan – Eihän se nyt ole yhdenmukaista sen jälkeen, että meillä on oikeasuhtainen rangaistus. Se noudattelisi sen pitäisi noudatella sitä tapaa, jolla olemme yleisesti suhtautuneet näihin rangaistuksiin, sillä jos rangaistukset ovat liian kovia, niin sehän vain estää sen, että oikeat yritykset pääsevät markkinoille silloin, kun esimerkiksi tässä kyseisessä tapauksessa on aivan pieni markkinaosuus Euroopan unionissa. Meidän täytyy siis olla huolellisia sen suhteen, miten näihin rangaistuksiin suhtaudutaan, ja voimakkaasti tuen sitä, että meillä tällainen vahva järjestelmä on, mutta sen täytyy olla myös oikeasuhtainen. Sitten näistä kaksilaatutuotteista. Emme esittäneet konkreettista ehdotusta, koska oma lausunto on edelleen käynnissä, emmekä halunneet siinä suhteessa ryhtyä ennakoimaan, mutta suhtaudun erittäin myönteisesti niihin huolenaiheisiin, joita täällä on esitetty, ja uskon, että voimme saada aikaiseksi lopputuloksen, joka vahvistaa tätä kantamme. Minua hiukan huoletti, kun kuulin sitten se, että kielletäisiin se kokonaan, sillä kyllähän on useita legitiimejäkin syitä sille, miksi laatu vaihtelisi jäsenvaltiosta toiseen vaikka lainsäädännölliset syöt. Voita vaikka kalapuikot. Jossain valtiossa niitä ei voi myydä ilman, että niissä on tietty määrä kalaa. Se tietysti vaihtelee mm, jäsenvaltiosta toiseen. Makuerottakin ovat olemassa. Kuulin mm, brittituotteista mielenkiintoisen tarinan. Sitä tavasti meidän Puolassa, mutta sitten tuottajan täytyi muuttaa sitä, koska ei saatu sitä Puolan tuotetta. Sama tuote, markkinoitu samalla tavalla, mutta vähän eri ainesosat ja ihmiset eivät ostaneet sitä, koska eivät pitäneet siitä. Meidän täytyy myös ottaa siis huomioon nämä makutottumuksetkin. Ja kolmaskin kohta, GUE-jäsenemme taisi mainita, solidaarisuus siitä Eurooppa kohtaan. Minä tuen tätä voimakkaasti, mutta kyllä täytyy olla vähän varovaisia, kun puhutaan solidaarisuudesta raaka-ainetuottajan kanssa. Katsotaanpa vaikka virvoitusjuomia. Isoglukoosi tuotetaan mm, Coca-Colaan ja muihin virvoitusjuomiin, jos me, jos me säädämme, että syystä tai toisesta sen täytyy olla ruokosokeria esimerkiksi, niin silloin tuo bisnes siirtyy Belgian Ranskan suurille viljelijöille. Täytyy olla varovaisia tässä suhteessa. Siis ymmärrän ehdottomasti tämän ongelman, joka meillä on, ja meidän täytyy se ratkaista, mutta en menisi niin pitkälle, että sanoisin, että me tarvitsemme täyskiellon sillä on erilaisia tapauksia ja aivan kuten täällä muutama ehdotti, voimme tätä selventää paljon myös johdantosan kappaleissa ja käsittääkseni voimme myös selvittää hiukan lisää sitä, mitä teemme. Minusta tässä on hyvät mahdollisuudet kompromissiin ja äänestimme jo vahvasta lähestymistavasta. Mutta meidän täytyy olla varovaisia sitten näiden tahattomien seurausten suhteen. Alustat sitten paljon erilaisia näkemyksiä jälleen kerran. kuluttajarvioiden kohdalla. Ei ole oikeastaan väliä sillä, miten monta hyvää arviota tuotteesta on, jos se on ihan pelkkää roskaa ja itse kokeilette sitä tuotetta, niin silloinhan esitätte siitä arvioida, että se on roskaa. Kyllä ihmiset katsovat kuitenkin arvioita. Miten voimakkaasti sitten jonkunlainen verifiointiprosessi tehdään tai todistellaan suuntaan tai toiseen, jos mennään tälle että linjalle, että pitää todistaa, että tuotteen on ostanut, niin silloin on, tietysti joudutaan suuriin ongelmiin. Eihän aina tiedä sitä. Varsinkin jos kyseessä on esimerkiksi ilmainen turistikohde. Tai sitten ostaa lelu. Olen itse pyrkinyt tekemään arvion ja sanotaan, että se täytyy lähettää jostain sieltä tai täältä. No en minä nyt kykene näin tekemään, eli silloin en vain tätä kuluttaja-arviota kirjoita. Tämä on tietysti ehdottomasti huono asia ja minä uskon siihen, että nämä etteivät kuluttajat ole tyhmiä. Kuluttajat haluavat arvioita ja osaavat kyllä päättää, milloin kyseessä on väärä sellainen. Tietysti meidän täytyy tähän asiaan puuttua, mutta emme kyllä minusta halua liian voimakkaasti tässä puuttua asioihin. Ja lopuksi sitten vielä vastuukysymyksistä. Komission kanta. Tällä pyrittiin tekemään sekä se, kenen kanssa tehdä sopimuksia. Esimerkiksi jos ostaa Amazonista ostaako sieltä vai kolmannelta osapuolelta sen kautta. Se on tärkeä osa tätä ehdotusta. Täytyy varmistautua siitä, että tuo tieto menee kuluttajille. Katso vielä tätä SND-ehdotusta, vaikka uskoksin, että jos mennään niin pitkälle, että tehdään tästä alustasta vastuu, niin silloin vain pelkästään siirretään tämä toiminta pikkuyrityksestä Amazonilta. Jos Amazon on vastuussa, niin mitä varten se tekisi sopimuksia sitten noin pienyrityksen kanssa sen sijaan, että hoitaisi tuon asian itse. Se on päinvastaisesti kuin mitä me haluamme ja tässä syystä täytyy olla varovainen. Emme ole kaukana toisistamme näissä näkemyksissä, mutta meidän täytyy olla varovainen sen suhteen, ettei synny tahattomia vaikutuksia. Yleisesti ottaen haluan kiittää kaikkia kollegoita näistä puheenvuoroista. Emme ole kaukana lopputuloksesta, saamme hyvän mietinnön ja kannan nopeasti. Ja vielä huputan neuvostoa, jotta se esittäisi kannan sillä ennen kuin se näin tekee, niin emme onnistu saamaan lopullista kantaa emmekä hyötyä kuluttajille. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos. Äänestys 22.11. Ja näin voidaan siirtyä sitten viimeisen kohtaan tälle aamulle. Kyseessä on lausuntoluonnoksen käsittely, jossa taas kyse on EUn tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen Anteeksi, Euroopan puolustusrahasto on kyseessä ja Isturis White esittelijänä. Oikein paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä lausunto käsittelee Euroopan puolustusrahastoa ja meillä puheenjohtajamme on tässä vastuuhenkilönä. Ja tässä todella taistellaan pienten ja keskikokoisten yritysten puolesta. Ja yksittä, markkinoilla puolustusrahasto voi olla olemassa ainoastaan, jos sitä viedään eteenpäin ja mainostetaan. Ja tässä halutaan pitää etusijalla sellaisia hankkeita, joissa on mukana pk-yrityksiä sellaisista jäsenvaltioista, jotka ovat mukana tässä. Ja tässä yhteistyö rajojen yli on tärkeää myöskin. Ja rahasto haluaa pk-yrityksiä erityisesti tukea yhteistyötoimiin rajojen yli. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun käsitellään tätä puolustusrahastoa ja näiltä osin olemme tyytyväisiä erityisesti artikla 14 Euroopan komission ehdotuksessa. Siinä haluamme vahvistaa tarkistuksella erityisesti kehitystoimia ja meidän mielestä me haluaisin paino, meidän puolestamme haluaisin painottaa vielä näitä standardeja, jotta voisimme todella hyödyntää tätä rahastoa yhteisissä operaatioissa ja hankkeissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Näitä osin Euroopan unionin pitäisi puolustaa tätä ja myöskin tuoda omat, koota omat voimansa yhteen, jotta sitten voimme todellakin puolustusrahaston varoja käyttää. Ja erityisesti yhteisiä normeja ja teknisiä eritelmiä tällä pyritään viemään eteenpäin, jotta, sitä voitaisiin, jotta rahaa voitaisiin käyttää tehokkaammin, niin sitten pitää myöskin näitä inter- tai yhteensopivuutta parantaa. Myöskin kilpailukykyä, innovaatiota, teknisiä keksintöjä pidän eteenpäin. Tekniset erittelyt ovat tärkeitä, jotta voidaan mahdollistaa yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja jotta voitaisiin sitten jäsenvaltioiden välillä toimia tehokkaasti. No mitä tulee sitten puolustusalaan yhtenäismarkkinoilla halutaan toimia yhteistyössä ja halutaan myöskin saada säästöjä aikaiseksi toimimalla yhdessä. Yhteistyö voisi johtaa parempaan integraatioon Euroopan unionin alueella. Yhtenäismarkkinat, jotka olisivat puolustusalalla myöskin tehokkaammat, ovat meidän tavoitteena ja se tuo lisäarvoa jäsenvaltioille, kun ajatellaan resursseja, joita käytetään puolustusalalla. Ja koska jäsenvaltioiden välillä ei ole yhteistyötä, se johtaa suurempiin resursseihin Eli säästöjä saadaan huomattavasti vuosittain tämän yhteistyön osalta. Että yhteistyö pitää olla kilpailukykyistä, sen pitää vahvistaa eurooppalaista puolustusta ja se, nämä toimintojen pitää olla yhteen toimivia. Jos Euroopan unioni pystyy viemään eteenpäin tällaista puolustusalaa, joka todella vastaa meidän tarpeisiimme, niin kuitenkin samalla pitäen Euroopan unionin autonomisesta tilanteesta kiinni. Se, Euroopan unionilla voisi näin ollen olla parempi rooli kansainvälisellä tasolla. 25 prosenttia näistä kuluista tulee kansalliselta tasolta. Ja me, tarkoituksena on avoin sisämarkkina puolustusalalla – sitten lopuksi vielä haluaisin lisätä, että olen tietoinen siitä, että tästä asiasta on käyty keskusteluja jäsenvaltioissa kolme ja tässä mietinnössä en nyt puutu tähän asiaan tämän enempää. Kiitoksia. Thank you. And then uh, for the SND we have Edustaja Rosia ei ole SNDS-ryhmästä täällä. Selimovic Aldesta, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin Pesistorius Vaitia kiittää tästä hyvästä lausunnosta. Puolan monia hänen esittämiään kantoja. On ajateltava myös teollisuus puolustusteollisuuden kehitysohjelmaa, mielelläni yhteistyötä. Tiedämme, että markkinoilla on paljon puutteita monista syistä. Ensinnäkin puolustusalalla on yhä enemmän kustannuksia laitteiden osalta ja korkeat kustannukset tutkimuksen ja kehityksen alalla. Ja tämä vaikuttaa suoraan kilpailukykyyn ja innovaatiokykyyn EUn puolustusteollisuudessa ja puolustusbudjettien merkittävät leikkaukset kautta Euroopan ovat toteutuneet viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana lähes kaikissa maissa. Erityisesti on leikattu kehitysvaroja. Yhteistyö jäsenvaltioiden kesken on alhaisella tasolla vuonna 2015 vain 16 prosenttia hankinnoista tehtiin yhteishankintojen kautta hyvin kaukana – viitearvosta, joka olisi 35 prosenttia. Kaikista näistä syistä puolustusrahasto on merkittävä ja siinä pitäisi keskittyä rajat ylittävän yhteistyöhön, jota tarvitaan, jotta voidaan edistää toimia, jotka tukevat tällaista yhteistyötä. Olen samaa mieltä myös siitä, että rahaston pitäisi voida tukea erityistä kapasiteettia tällä teollisuuden saralla, koska Euroopan unioni on jäljessä kehityksestä. Tämä nyt on herättävä tähän tilanteeseen. Toiseksi olen myös samaa mieltä, että EDIDP-asetus kehitysohjelmasta on saatu hiljattain päätökseen, joten ei kannata avata se uudestaan sellaisia kysymyksiä, joista IMKO Seitressä on keskusteltu pitkään. Siksi painottaisin sitä, että rahaston pitäisi yleisesti ottaen toimia sen pohjalta, josta on jo sovittu esimerkiksi hallintorakenteen ja kolmen tekijän toimijan osalta jäsenvaltiossa. Ei tarvitse siis palata uudistamaan tätä toisen malliseksi. Kuitenkin parantamisen varaa on aina. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että yleinen kantani on se, että Euroopan rahaston pitäisi tukea teollisuutta kaikissa jäsenvaltioissa – riippumatta siitä, onko kyse eurooppalaisesta omistajuudesta. Komission vaatimus, että ei pitäisi valvoa tällaisia kolmansien maiden, jos on kolmansien maiden omistajia, eli jos ajatellaan puolustusteollisuutta tällä hetkellä, niin suuri osa jää tämän määräyksen takia ulkopuolella. Jätetään riskinä on, että – jätetään ulkopuolelle tietyt maat, vaikka nämä teollisuuden toimijat vastaisivat kaikkiin turvallisuusvaatimuksiin. Siksi haluaisin, että puhuttaisiin tässä yksinomaisesta valvonnasta. Sen sanamuodon voisin hyväksyä. Olin myös huolissani siitä, että – ja jäävät yhteistyön mahdollisuuksia strategisten kumppaneiden kanssa EUn ulkopuolella, jos vastataan kuitenkin puolustusrahaston tavoitteisiin. On tärkeää, että niin kutsutut assosioituneet maat nähdään joustavana niin, että Brexitin jälkeen olisi myös mahdollista ajatella brittiyhteistyötä ja Norjaa, Sveitsiä, Islantia ja niin edelleen. Kolmanneksi Komissio aina sanoi, että puolustusrahaston pitäisi kannustaa pekoyritysten osallistumiseen ja yhteistyöhankkeiden muodossa. Valmistelevista toimista nähtiin, että pk-yritysten osallistuminen on noin 30 prosenttia ohjelmasta. Se on ihan ok luku, mutta en halua, että tämä osallistumistaso pienenee, kun rahasto kasvaa. Siksi tarkistuksessani ehdotan, että ainakin 20 prosenttia kokonaisbudjetista pitäisi saada hyödyttämään sellaisia, tukemaan sellaisia toimia, joihin osallistuvat PK- tai mid-cap-yritykset. Esittelijän kanssa ehdotan myös, että nämä sellaiset toimet, jotka eivät ole eettisesti hyväksyttyviä, pitäisi hylätä. Ne pitäisi päättää – missä tahansa vaiheessa tiettyä hanketta. Olen myöskin tehnyt tarkistuksia liittyen asiantuntijoihin, jotka tarkastelevat näitä hankkeita, jotta voidaan huolehtia siitä, että noudatetaan säätöjä, jotta ei synny eturistiriitaa. Asiantuntijoiden pitäisi tulla mahdollisimman monesta jäsenvaltiosta. Mielelläni teen yhteistyötä varjoesittelyiden ja esittelijän kanssa. Kiitos. Virginie Rosier, please. Edustaja Rosier. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta ja näistä selvityksistä. Muistuttaisin, että unionilla on edessään uusia haasteita myös puolustusalalla. Ja me näin tarvitsemme myös lisää turvallisuutta. Meillä on haasteita siis. Meidän täytyy olla lisää Eurooppaa, jotta voidaan turvata kansalaisten elämää. Sitä tarvitsemme ja se on myös tämän ehdotuksen suunta jossa pyritään myös sitten seurailemaan puolustusteollisuuden ohjelmaa. Mehän hyväksyimme tämän muutama kuukausi sitten. Sitten kun halutaan tarkastaa tilannetta, niin kymmenen vuoden ajan on nähty investointeja puolustusteollisuuteen ja se mahdollistaa myös, että voidaan vastata tähän pirstaloitumiskysymykseen ja yhteistyön puutteeseen, kuten myöskin päällekkäisyyteen, joka tällä hetkellä löytyy puolustusteollisuudesta sisämarkkinoilla. Meidän täytyy siis parata tehokkuuttamme ja kehittää täydentävyyttä, synergiaa ja saada myöskin skaalatuotto mukaan sisämarkkinoilla. Kuten esittelijäkin, minä suhtaudun myönteisesti tähän komission ehdotukseen. Esittelijän ehdotuksesta tarkemmin olen useissa kohdin samaa mieltä. Ne pohjautuvat tähän lausuntoon, jonka hyväksyitte aiemmassa välineessä. Ja suhtaudun myös myönteisesti siihen, että va- vaadimme tätä yhteensopivuutta. Ja sitten kahden direktiivin yhteensopivuutta, jotka liittyvät puolustusmarkkinoihin. Henkilökohtaisesti olen suhtautunut myös erityisen huolellisesti etiikkaan liittyviin kysymyksiin ja olen tyytyväinen huomatessani, että komissio on ottanut käyttöön näiden hankkeiden valvonnan ja mahdollisuuden keskeyttää hanke, joka olisi näiden kriteerien vastainen. Minulle tämä on tärkeää ja minusta meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voimme parantaa tilannetta ainakin parlamentaarisen valvonnan puitteissa, joka tällä hetkellä puuttuu tekstistä. Lisäksi suhtautuisin varovasti myös kolmansien puolten osallistumiseen tähän ohjelmaan, koska kysymys on strategisista tavoitteista Euroopan unionissa ja kysymys on myös Euroopan suvereneudesta, jota meidän tulee puolustaa. Kiitokset vielä kerran esittelijälle ja kollegoille. Mielelläni työskentelen teidän kanssanne tämän asian parissa. Puheenjohtaja, kiitoksia ja sitten seuraavana edustaja Sulik. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím, že Európsky obranný fond môže pomôcť k vytvoreniu integrovanejšieho trhu s obranným. Kiitoksia oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja. Tässä pyritään saamaan markkinoista integroidumpia puolustuksen alalla ja pyrimme parantamaan tilannetta entisestään. Tarkistus 2 ja 10 raha, arvoa rahalle. Eurooppa on tunnettu siitä, että sillä on vähemmän puolustusvälineistöä kuin Yhdysvalloissa, mutta meillä on kuitenkin enemmän näitä tyyppejä. Ja tämä redittyy näihin, tähän yhteen toimivuuteen, erityisesti tämä on tarkistus 4 ja tarkistus 12. Olen samaa mieltä tarkistuksen 5 kanssa, kun tässä puhutaan minimimäärästä osallistujia, eli kahdesta maasta. Ei unohdeta Iso-Britannia artiklassa 5 tässä puhutaan EFTA-maista ja etämaista, jotka voisivat osallistua. Mutta sitten Iso-Britannia ei tässä tulisi kysymykseen. Ja puolustusalalla olisi erittäin sääli, jos Iso-Britannia ei mainittaisi. En aivan ymmärrä tätä. Mi tak prsta ale v každom prípade... Tässä on siis mainittu lukuja, joita ei noin vain ihan sattumanvaraisesti voi esittää. Joka tapauksessa meidän tulisi painostaa siihen suuntaan, että rahaston on oltava neutraali, 13 miljardia. Ja sitten sanotaan, että no siirretään tämä sitten muista varoista – Meidän pitäisi kuormittaa kansalaisiamme enempää. Meidän pitäisi löytää muita varoja näiden summien osalta. Kiitos. Kiitoksia sitten GUEn edustaja. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos valmistelijalle. Olen melko, tai ette varmaankaan yllätä, että – ryhmäni niin suhtautuu melko kriittisesti komission ehdotukseen ja tähän mietintöön. Tämä ei liity ainoastaan siihen, että konfliktin ratkaisu ja EUn kansalaisten suojeluajatus on meillä toisenlainen kuin mitä on esitetty keskustelussa tähän mennessä. Eli antimilitaristinen kanta meillä. Mutta toinen liittyy myös siihen, miten monivuotoisista rahoituskehyksistä – lähdetään ottamaan varoja esimerkiksi aluekehityksestä, kohesiosta ja siirretään sitä puolustukseen. Infrastruktuuri, työpaikat, verotulot kasvavat ja näin viranomainen voi lähteä uusiin investointeihin, luoda lisää työpaikkoja ja saada lisää verotuloja jälleen. Mutta nyt tämä mahdollisuus jätetään käyttämättä ja esitellään tällaista EUn puolustusrahastoa – ja tässä on pohdittu sitä, miten tämä vaikuttaa taloudellisesti ja sosiaalisesti, mutta onko kunnolliset vaikutusten arvioinnit? Olemme edelleen monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa hankalassa tilanteessa kriisin jälkeen, joka iski muutamia vuosia sitten EUhun, ja siksi pitäisi ajatella ehkä enemmän sosiaalisia kysymyksiä. Jos en vakuuttanut teitä poliittisin argumentteihin, niin ehkä juridiset argumentit. Euroopan puolustusrahasto ja ensimmäistä kertaa budjettipuitteissa suunniteltu turvallisuus- ja puolustusosio meidän käsityksemme mukaan rikkoo sääntöä, että ei pitäisi rahoittaa puolustusasioita. Sopimuksessa sanotaan ihan selvästi, että sotilaallinen – tai puolustuspoliittinen rahoitus 41.2 artiklan mukaan. Tässähän esittelijäkin viittaa aina puolustuspoliittiseen osioon, eli lyhyesti sanottuna me esitämme vain muutaman tarkistuksen, mutta hyvin tiukkasanaisen sellaisen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon ja sitten esittelijälle vielä, valmistelijalle vielä puheenvuoro. E, Oikein paljon kiitoksia kaikille kollegoille puheenvuoroistanne. Ihan pieni aihe, jonka mainitsen tässä, joka tulee aina esille, tämä Iso-Britannia Iso-Britannia on tietysti yksi suuri teema, josta puhutaan monessa aiheessa. Täytyy sanoa ihan selkeästi ja poliittisesti, mikä on tilanne. Minä en mitenkään tukenut Brexitiä, eikä, mutta kuitenkin suurin osa briteistä päätti sen puolesta, ja sillä on tietysti omat vaikutuksensa. Ja toisaalta taas olen sitä mieltä, että Iso-Britannia on erittäin tärkeä. Se on strategisesti puolustusalalla erittäin tärkeä ja Euroopan unionille erittäin tärkeä kumppani. Eli puolustusasioissa – se on meidän tärkeä kumppanimme, mutta tietysti siellä on päätetty, että siellä ei välttämättä haluta tietää meistä mitään. Eli en ole samaa mieltä tämän asian kanssa, mutta sillä on kuitenkin vaikutuksia meidän työhömme ja olen tietoinen siitä, kuinka tärkeä asia tämä on. Tässä puhuttiin Islannista, Norjasta ja muista mutta nyt puhutaan Iso-Britanniasta ja se on erittäin tärkeä aihe. Ja haluaisin keskustella tästä kollegojeni kanssa, jotta tietäisin, että minkälainen, mikä on tilanne. Tämä asia on hyvin auki tällä hetkellä. Aivan kuten SND-kollega sanoi, ei pidä unohtaa tätä ja sitä, että puolustusyhteistyö myös vaikuttaa Euroopan oman autonomiaan ja autonomiseen asemaan. No, muilta osin näin, että tälle asialle saadaan paljon tukea. Ja jotkut tarkistukset, esimerkiksi Alden tarkistukset, voidaan, voidaan mukauttaa tähän tekstiin kyllä siinä vaiheessa, kun mietintö hiotaan loppuun. Kiitoksia vaan kaikille. Thank you. And the deadline uh, for tabling amendments is... Kiitoksia. Tarkistuttamisen määräaika huomenna keskipäivän mennessä. Tarkistuksen käsitellään 5.11. kokouksessamme, kuten myöskin äänestys käydään tuolloin. Näin voimme päättää aamukokouksemme. Jatketaan iltapäivällä. Kiitoksia.